Uh, Arvon kollegat, voimme nyt aloittaa kokouksemme. Viihdytään tässä yleisöä, kunnes kaikki ovat ennättäneet paikalle. Meillä ja kunnia toivottaa tervetulleeksi 29 jäsentä kansallisista parlamenteista, yhteensä 19 jäsenvaltiosta – Paikalla myöskin virkamiehiä kansallisesta parlamentista yhteensä 72 edustajaa tai henkilöt, jotka tulevat kansallisesta parlamentista. Tervetuloa tähän keskusteluun, jota tulemme käymään vuoden 2017 Euroopan talouden ohjausjakso syklin tiimoilta. Tämä on erittäin ajankohtainen hetki tälle keskustelulle. Me keskustelemme tästä syklistä, maakohtaiset suositukset hyväksyttiin neuvostossa heinäkuussa. Nyt ollaan syklin siinä vaiheessa. Ja kuten te tiedätte, jäsenvaltiot valmistelevat budjettejaan, talousarvioita, jotka toivon mukaan myötäilevät maakohtaisia suosituksia. Tämä on tietystikin tärkeää kunkin jäsenvaltion kannalta, mutta yhä tärkeämpää on omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa silloin, kun kansallisessa parlamentissa päätöksiä tehdään ja hyväksytään budjettiesityksiä, koska jäsenten, jäsenvaltioiden budjetit saattavat vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin. Jotkut päätöksistä, jotka liittyvät esimerkiksi finanssipolitiikkaan tai yleisemmin ottaen talouspolitiikkaan, tuottavat sekä finanssipoliittisia että talouspoliittisia virityksiä, mikä tämä nimellä voin sitä kutsua euroalueella tietystikin ja yleisemmin ottaen myöskin unionin alueella. Kuten te tiedätte, meillä on tavanomainen käytäntö käytössä. Tällä hetkellä parlamentti hioo loppuun omaa mietintöä, joka liittyy maakohtaisiin suosituksiin. Edustaja Högmark on esittelijä. Tällä hetkellä hän on erittäin kiireinen mies, koska hänellä on toinenkin tärkeä aihe käsittelyssä, eli vararikotapauksissa käytettävä velkoja hierarkia on myöskin hänen hoitoa, hoidossaan. Ennen kuin mietintö virallisesti hyväksytään Euroopan parlamentissa, on tärkeää käydä tätä keskustelua teidän kanssanne Voimme antaa myöskin palautetta komissiolle vuoden 2017 syklin aikana jo ennen kuin komissio julkaisee viimeisimmän vuotuisen kasvuselvityksensä, jossa määritellään ensi vuoden talous- ja budjettiprioriteetit. Tarkoituksemme on ikään kuin toimia kahtalaisella tavalla. Yhtäältä olemme mukana keskustelemassa kun hiotaan loppuun 2017 sykliä ja CSR2 maakohtaiset suositukset sitten heijastuvat ensi vuoden talousarvioon jäsenvaltiossa ja sitten vuotuinen kasvuselvitys saadaan ja sitten tämän jälkeen alkaa vuoden 2018 sykli. Hieman teknisempi huomio tähän väliin. Muistuttaisin jäseniä siitä, että kun otetaan huomioon, kuinka paljon jäseniä tai henkilöitä on paikalla, helpottaakseni keskustelua vain yksi kansallisen parlamentin tai parlamentin kameran jäsen saa puheenvuoron. Mutta mikäli ensimmäisen keskustelun tai kysymyskierroksen tai huomiokierroksen jälkeen on vielä aikaa, silloin muutkin jäsenet samastakin parlamentista voivat saada puheenvuoron. Uskoakseni olette saaneet mietintöluonnoksen. Siihen on tehty tarkistuksia. Ja nyt on määrä käsitellä tarkistuksia ja myöskin ryhtyä laatimaan kompromisseja. Uskoakseni kaikissa parlamenteissa pyritään ottamaan huomioon lukuisia tarkistuksia ja muokata, muokata niistä sitten kompromisseja tekstin parantamiseksi. Haluaisin nyt aloittaa keskustelun antamalla puheenvuoron ensin edustaja Högmarkilla. Hän voi esitellä mietintönsä. Tämän jälkeen varjoesittelijät saavat luvan puhua. Ja sitten kansallisten parlamenttien jäsenet voivat myöskin avata sanaisen arkkuunsa ja kertoa omista prioriteeteistaan. Ei nyt halua suosia kansallisten parlamenttien jäseniä suhteessa Euroopan parlamentin jäseniin tai päinvastoin, mutta puheenvuoroja on sitä mukaan, kun niitä pyydetään. Gunnar, ole hyvä. Um, Kiitoksia. Tervetuloa kaikille. Haluan vain korostaa tässä joitakin kohtia, joita me olemme pitäneet tärkeänä keskustelussa aiheena Euroopan talous ja tavallaan on hiukan hankalaa tässä toimia, koska tähän määltä, mutta ei mitään kummaa uutta liity. Tästähän me yleensä aina suurin piirtein keskustelemme jäsenvaltiotasollakin. Mutta minulla on ollut aika tärkeää voida kuitenkin kertoa, mitä me olemme täällä tehneet. Ensinnäkin tietenkin, että taloudellista elpymistä tapahtuu nyt unionissa. Ja se onkin varsin tervetullutta luonnollisesti. Olisi voinut tulla jo aikaisemminkin, mutta nyt tulee kumminkin. Ja tämä on ihan merkittävää elpymistä antaa tilaa poliittisille sopeutuksille, mutta kannattaa myös panna merkille, että kyseinen elpyminen ei ole erityisen vahvaa. Tämä on tuosta heikkoa par- talouden paranemista. Pa- elpyminen kannattaa myös muistaa, johtuu kovasti paljon äärimmäisestä rahapolitiikasta. Näin helpotetaan kysyntää, vauhditetaan investointeja. Tämä kaikki olisi paljon vaikeampaa, jos rahapolitiikka olisi tavanomaisempaa. Ja Minusta tämä korostaakin tässä yhtä, alleviiva yhtä seikkaa, nimittäin meidän täytyy käyttää tämä ajanjakso, että voimme täytäntöön panna rakenteellisia uudistuksia. täällä mietinnössä puhutaan tällaista tavoitteesta, että jos haluamme lähentää talouksiamme toisiinsa, ja sehän on äärimmäisen tärkeää, silloin meidän täytyy lähentyä myös rakenteellisten uudistuksen kohdalla ja saada tätä kautta kansantaloudet tilanteeseen, jossa ne pystyvät kasvamaan. Kun katsotaan eri jäsenvaltioita, niin erilaisia tuloksia ja käyttäytymistapoja on, ja se on ongelmallista, jos vain tarkastelee kokonaistilannetta. On sellainen sanonta, että jos on jalat uunissa ja pää jääkaapissa, niin keskilämpötila on ihan passeli, mutta se ei tarkoita, että on kovin mukavat olot pään osalta eikä jalkojen osalta. Ja samanaikaisesti, kun me nyt keskustelemme aggregaattituloksista tuloksista EU-talouksissa, niin on tärkeää keskustella ja keskittyä varsin e- suuriin eroihin, moniin eroihin, joita on. Ja nämä erot alleviivaavat tarpeita, jotka johtavat rakennusmuutoksesta. koska riippumatta siitä, mikä poliittinen taustamme on, puoluetaustamme on, voimme nähdä, että jotkut jäsenvaltiot pärjäävät paremmin kuin toiset. Ja ainahan tämä voidaan selittää myös muilla kuin poliittisilla syillä, mutta olen pannut merkille, että eroja on niissä jäsenvaltioissa, joissa tulokset eivät ole niin kovinkaan hyviä. Varsin usein selitys löytyy näistä muista kuin poliittisista syistä, kun taas ne jäsenvaltiot, joissa tilanne on parempi, varsin usein siellä selitykset löytyvät juuri poliittisista toimista. Ja mielestäni tulos, totuus löytyy tavallaan molemmista skenaarioista. Jos emme toimi niin hyvin kuin meidän pitäisi pystyä toimimaan, niin silloin se yleensä pitkälti liippu, riippuu poliittisesta toiminnasta ja rakenteellisista uudistuksista. Ja jos menee hyvin, niin tämä sitten taas johtuu hyvistä olosuhteista tietenkin, mutta myös siitä, että on täytäntöön pantu rakenteellisia uudistuksia, konsoli, äh, terve, tervehdytetty julkista taloutta. Ja oletan, että myöhemmin keskustelussa tulettekin kuulemaan, että on erilaisia näkemyksiä tästä asiasta, erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka puututaan valtion taloudenpitoon, erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka tärkeitä rakenteelliset uudistukset ovat ja minulle, minulla on selvä arvio itselläni asiasta. Jos me haluamme toimia vahvana taloutena globaalissa ympäristössä, vastaten haasteisiin, joita globaali talous asettaa, niin silloin meidän täytyy keskitasolla toimia, pärjätä paljon paremmin, saada parempia tuloksia aikaan. Ja tämä on ehdottoman tärkeää, jos katsotaan ympäri maapalloa tilannetta. Asiat ovat muuttuneet niin valtavasti, että asiat, jotka, joita ei pidettykään, pidetty mahdollisinakaan kymmenen vuotta sitten vielä, ovat nyt sitten ihan arkipäivää nykyään. Minä itse tulen Ruotsista ja Ruotsissa meillä on Eriksson televisintäyritys kymmenen vuoden ajan. Se oli aika kyseenalaistettu ykkösfirma televiestin alalla maailmassa, mutta tällä hetkellä se on todella huonossa jamassa. Ja, tai huonossa jamassa kakkosena tai kolmosena, koska Huawei ja kiinalainen yritys taas on todella vahva kilpailija tällä hetkellä. Ja samat asiat näkyvät autoteollisuudessa, avaruusteollisuudessa, lääketeollisuudessa, kaikkialla maailmassa voimme nähdä, että uudenlaista kilpailua syntyy. Ja tämä kaikki osoittaa, että Euroopan talouden pitää olla kilpailukykyisempi ja siinä pitää olla vahvempaa kasvua mukana. Ja tätä, tämä meidän pitää yhdessä pystyä saavuttamaan, mutta jotta voidaan lisätä keskiarvoa, meidän pystyä tekemään, toimimaan paremmin silloin, kun olemme alle keskiarvon. Niin nämä ovat ehkä näitä helpompia asioita, helpompia asioita toteuttaa. Tässä poliittisia haasteita on, mutta jos ajatellaan taloudellisia tai matemaattisia perspektiivejä, pitäisi päästä ylöspäin tähän keskiarvoon jollakin tavalla. tavalla. Tämä on helpommin saavutettavissa kuin ylittää tämä keskiarvo jossakin asiassa. Mitä minä nyt olen kuvailut mietinnössäni, josta me keskustelemme, on, että meillä pitäisi olla yhteinen tavoite potentiaalista kasvusta kaikissa jäsenvaltioissa, ainakin kolmen prosentin potentiaalinen kasvutavoite. Kaikki taloutemme pystyvät saamaan aikaan kolmen prosentin kasvun. Ja näin, jos pystymme saamaan aikaa tällaista ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä, konvergenssia, missä kukaan ei olisi enää alle keskiarvon. Ja tämä on tällainen matemaattisesti mahdoton asia, koska meillähän kaikilla on keskiarvo tietysti, mutta jos me saavutamme, pystymme lisäämään kasvua kaikissa niissä talouksissa, jotka ovat nyt alle keskiarvon, niin silloin keskiarvo paranee huomattavasti ja sillä on sitten merkitystä kaikille jäsenvaltioille ja EU-taloudelle kokonaisuudessaan, mutta haasteena on myös se, että paremmin pärjäävät taloudet, koska ne tällä hetkellä tuntevat olonsa lokoisaksi ja niillä menee mukavasti. Kuitenkin ne, niiden tilanne on ihan, aivan yhtä haasteettu kyseenalaistettu kuin muidenkin. Minun maani on kehittynyt hyvin viimeisen viiden vuoden aikana, mutta haasteet ovat ihan yhtä suuret meidänkin kohdalla kuin muidenkin kohdalla, ja meidän pitää saada tämä asia ihmisten, ihmisille ymmärretyksi. Ja toivottavasti saamme aikaan tällaisen yhteisen päätöksen, jonka mukaan meidän pitää keskittyä finanssipoliittiseen vakauteen, ja meillä on tästä erilaisia näkemyksiä. Meidän täytyy keskittyä rakenteellisiin uudistuksiin Euroopan tasolla nimittäin sisämarkkinat ja muut asiat liittyvät tähän, ja meidän täytyy pystyä varmistamaan se, että me täytäntöön panemme uudistukset myös kansallisissa, äh, kansantalouksissamme. Siis äh, lähentyminen, konvergenssi, sosiaalisesti, taloudellisesti ajatellen se tarkoittaa sitä, että täytyy lähentyä myös rakenteellisissa uudistuksissa ja finanssipoliittisessa vakaudessa. Ja että meillä on tällaiset yhteiset tavoitteet, jotta kaiken kaikkiaan – saadaan prosenttia korkeampaa kasvua aikaan. Jos me tässä onnistumme, niin silloin tulemme varsin lähelle myös kilpailukykyistä tilannetta, jonka kautta kasvu on mahdollista paremmin kuin aikaisemmin, koska silloin meidän tilanteemme on parempi verrattuna kilpailijoihimme globaalissa taloudessa ja voimme ottaa johtoaseman joka on hyvin tärkeä, kun ajatellaan politiikkaa, mutta myös hyvinvointia ja vaurautta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon esittelijälle tästä lausumasta. Hän edustaa kansanpuolueen ryhmää parlamentissa. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille, jotka puhuvat ryhmissä puolesta ensin SND-ryhmästä edustaja Silva Pereira. Muito obrigado, Sr. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin toivottaa kansallisten parlamentin edustajat tänne tervetulleeksi. Lämpimästi tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Tässä yhteydessä haluaisin myös lämpimästi kiittää esittelijäämme herra Högmarkia euroalueen talouspolitiikasta kävimme varsin rakentavaa ja hedelmällistä keskustelua. Ja toteaisin omalta osaltani tähän alkuun, että Euroopan unionin talous ja euroalueen talous nyt onneksi vihdoin viimein näyttää hieman elpymisen merkkejä, ja se on ilman muuta myönteistä. Toisaalta on totta, että elpyminen on vielä varsin heikkoa. Ja epävarmuustekijöitä ja riskejä edelleenkin on olemassa, varsinkin mitä tulee poliittisiin riskeihin. Ja talouden elpyminen ei myöskään ole tapahtunut tasaisesti kaikkialla. Ja tämä kaikki on johtanut eri alueiden välisten erojen kasvuun euroalueen maista puhuttaessa. Ja tämä kehitys on vain syventynyt viime vuosina. Eli tietysti on hyvä huomata, että elpymistä tapahtuu ja on tapahtunut, mutta toisaalta ongelmana edelleenkin on se, että tarvitaan jonkinlaista poliittista reagointia tilanteeseen ja nimenomaan talouspolitiikan muodossa jotta voidaan vastata olemassa oleviin haasteisiin ja jotta saadaan eurooppalainen hanke taas hyville raiteille ja lähentymisen tielle. Jos erot eri jäsenmaiden välillä syvenevät, niin kuin nyt viime vuosina on tapahtunut, niin tällöin kannattaa muistaa, että tässä ei puhuta pelkästään taloudellisesta, vaan myöskin poliittisesta ongelmasta, kun ajatellaan Euroopan unionin tulevaisuutta. Ongelmana on myöskin se, että investointeja ei tehdä tarpeeksi, ei julkisella eikä myöskään yksityisellä sektorilla. Ja Junckerin suunnitelma on tähän tervetullut lääke, vaikka ei mm, kuitenkaan ratkaise kaikkia asiaan liittyviä ongelmia. On erittäin hankalaa taata tasainen eh, maantieteellinen jako ja saada korjattua tämä eh, epäsymmetrinen tilanne. Joka tapauksessa rahapoliittisia toimia tarvitaan ja niiden on oltava kasvua tukevia. Tämä on tärkeää erityisesti euroalueesta puhuttaessa. Ja tämän lisäksi tarvitaan myös joitain finanssipoliittisia toimia, jotka omalta osaltaan myöskin tukevat kasvua ja tällöin on hyödynnettävä joustavuuden mahdollisuudet, kun halutaan talouden kasvua elvyttää, eikä suinkaan tukahduttaa sitä. Tänä vuonna vuonna 2017 komissiolta saatiin tiedonanto, joka tarkasteli juuri eh, tämän vuoden osalta finanssipolitiikan viritystä. Ja se toteaa, että tarvitaan hieman eh, laajempaa lähestymistapaa ja sellaiset maat, eh, joilla on enemmän marginaaleja, voisivat panostaa enemmän kun voidaan esimerkiksi aggregaattikysyntään pyrkiä vaikuttamaan. Ja tämän tyyppisiin kysymyksiin ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. Finanssipolitiikka eh, nykyisellään parhaimmillaankin on varsin neutraalia. Tietysti paljon voidaan puhua kasvun ja lähentymisen tärkeydestä ja tarpeesta. Ja näitä voidaan nostaa esiin Junckerin suunnitelman myötä vaikka kuinka paljon voidaan puhua myöskin rakenteellisista uudistuksista ongelmien ratkaisemiseksi, vaikkakin kannattaisi siitäkin käydä perustavalla olevaa keskustelua. Mutta silloin kun tarkastellaan eurooppalaista ohjausjaksoa, olisi tärkeää nimenomaan tarkastella finanssipoliittisia kysymyksiä, kysyä, riittävätkö sen mukaiset nykyiset toimet, jos halutaan elvyttää taloutta ja luoda uusia työpaikkoja. ST ryhmä pitää tätä kysymystä kaikkein tärkeimpänä. Ja toivottavasti, kunhan keskustelu mietinnön tiimoilta on saatu päätöksen, saadaan aikaan sellainen esitys, jota muutkin tahot Euroopan unionissa voivat hyödyntää. Ja todellakin saataisiin hieman vahvistettua finanssipoliittisia toimia, kun tulevaisuuden menettelyjä mietitään. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Kieran O'Donnell. Hän tulee Irlannin parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Mietintö on oikein hyvä. Ja mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, Irlannin osalta monet niistä on toteutettu käytännössä. Samalla kun olen täällä, budjettiministeri ilmoitti ensi vuoden talousarviosta monet seikat, jotka ovat mukana suosituksissa puolentoista miljardin pahanpäivärahasto esimerkiksi on pistetty nyt talousarvioon tämän jälkeen puoli miljardia joka vuosi lisää. Mitä työttömyyteen tulee? Työllis, työttömy, työllisyys on kasvanut 15-19 viimeisten 19 vuosineljäksen aikana. Tulemme jatkamaan tätä rataa edelleenkin. 15 prosenttia oli työttömyys 2008-2009, joten olemme saaneet merkittävä edistystä aikaan tällä alalla. Mitä investointipuoleen tulee? Kun rahoituskriisi iski, meillä ei muuta vaihtoehtoa kuin vähentää menoja 2021 vuonna 2015 ja todennäköisesti kaksinkertaistamme tämän miljardista vuonna 2015 8 miljardiin vuonna 2021 vuonna. Tänä vuonna 2018, kun puhumme ensi vuoden talousarviosta, 800 miljoonaa tulee lisää, eli 17 prosenttia kasvua. Tämä on erittäin hieno asia. 7 prosenttia kasvua Hienoa, että näin on tehty, varsinkin kun on kyse asuntopolitiikasta ja myöskin viitataan tässä teidän mietinnössänne. Siitä voisin sanoa mainita kaksi elementtiä. Sen ensinnäkin ne sosiaaliasunnot ensinnäkin yksityisellä puolella tänä vuonna pistimme 1,83 miljardia sosiaaliasuntoihin, miltei 4000 uutta kotia saadaan tällä rahalla rakennettua. Luomme myöskin erityisen valtion rahaston, joka mahdollistaa rahoituksen saamisen, jotta voidaan rakentaa myöskin kaupallisesti rahoitettuja koteja. 750 miljoonaa on tuossa rahastossa rahaa. Jälleen kerran toteaisin, että asuntotilanne on tällä tavalla parantunut Iranissa ja asuntojen tarjonta on asia, jonka suhteen hallituksen vahva näkemys. Ja mitä tulee sitten koko tähän kysymykseen, joka liittyy järjestämättömiin lainoihin pankeissa. Tämä on asia, myöskin on puututtu, tai siihen puututaan juuri parhaillaan. Erityisestikin, kun on kyse ihmistä, jotka haluavat pysyä kodeissaan ja aloit kiinalainansa muuttaa vuokrasopimukseksi pikemminkin. Tämä on yksi tapa, jolla ihmiset saadaan pysymään kodessaan, eivät joudu lähtemään kodestaan. Keski pitkän aikavälin budjettitavoite 0,5 prosenttia rakenteellista vähettä vuonna 2018. Se olla, sitä ollaan saavuttamassa nykyisen budjetin avulla ja valtavarministeri pyrkii saamaan tasapainoisen talousarven aikaan mahdollisimman pian ja tämän jälkeen myöskin ylijäämää vuotuiset velkatasot myöskin ovat hyvin hallussa. Ja kuten kenties tiedättekin puheenjohtaja, meidän kasvu on, kasvu on erittäin vahvaa. 2017 4,3 prosenttia on kasvuennusta 2018 3,5 prosenttia. Ne ovat erittäin hyviä lukuja. Tämän kestävällä pohjalla tämä maakohtaisista suosituksista liittyvät Irlantiin. Meille Brexit on valtavan suuri murheen kryyni. Toivon mukaan voimme jatkaa keskustelua ja saada siinä aikaan tulosta. Me olemme pieni avoin talousalue. Iso-Britannia on meidän vientialueemme, joten Brexit on äärimmäisen ratkaiseva kysymys meidän kannaltamme. Next speaker. Kiitos. Seuraava puhuja. Edustaja Skula joka tulee Kyproksen parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, olemme oman ohjelmaamme saattaneet menestyksekkäästi päätökseen. Sen myötä uudistuksia tehtiin monia. Esimerkiksi siten eh, hoidettaisiin henkilöstöasiat ja koulutuskysymykset paremmin ja monia muitakin uudistuksia tehtiin. Ja nyt jo voidaan nähdä näiden uudistuksen, uudistusten mukanaan tuomat tulokset. Olemme nyt myöskin kauttaneet eh, talousarviotamme parin vuoden ajalle ja tämän vuoden osalta ollaan päästämässä ylijäämän puolelle, eh, kun tarkastellaan varsinaista talousarvion eh, osuutta, eli noin yksi prosentti. Ja tämän lisäksi myöskin talouden kasvu on saatu hyvälle mallille 2,8 prosenttia viime vuonna ja ennuste tälle vuodelle on 3,5 prosenttia. Ja totean vielä, että tämän tyyppistä kasvua odotamme myöskin ensi vuodelle. Eli siis budjettimme on ollut tasapainoinen ja varmasti näin tulee olemaan myöskin tämän vuoden talousarvien osalta ja jäädään eh, ylijäämän puolelle. olemme, mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, jo ottaneet käyttöön osan näistä. Esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmää on uudistettu siten, että kaikki kansalaiset saadaan sen piiriin. Ja tässä nimenomaan on lähdetty liikkeelle komission suosituksista. Mitä sitten muihin uudistuksiin tulee, selvää on, että poliittinen poliittisesti katsottuna enemmistö tukee näitä uudistuksia. Mitä tulee sitten julkisen hyödykkeiden käyttöön, tässä vielä on saatava eh, kansan enemmistö näiden ehdotusten taakse ilman muuta pyrimme konsensukseen ja siihen, että saataisiin aikaan hyvä kompromissi. Ja luottoluokituslaitosten arviointi tuleville vuosille on, että maa on hyvinkin ylijäämäinen ja todellakin, että nämä korkeat kasvuluvut säilyvät. Mutta kysymys tietysti kuuluu, eh, kannatetaanko talouden kasvua vai eh, kannatetaanko mieluummin säästötoimia – No, on mahdollista, että tasapainoisen budjetin ja toisaalta näiden uudistusten eh, myötä on mahdollista eh, päästä kasvun tielle ja toisaalta myöskin eh, toteuttaa uudistukset mutta Euroopan unioni ei kuitenkaan voi pakottaa jäsenmaita tällaisiin uudistuksiin. On erittäin tärkeää, että EU hoitaa oman tonttinsa kuntoon ja katsoo, että toimielimet toivo, toimivat toivotulla tavalla. Selvää on, että euroalueen ongelmana on se, että riippumatonta rahapolitiikkaa eh, siellä ei harjoiteta ja voidaan todella sanoa, että eh, valuutta-alueena euroalue ei suinkaan toimi täydellisesti ja tähän on syytä kiinnittää huomiota. Markkinoilla luottoluokituslaitokset ovat hyvinkin tietoisia siitä, että jos kriisi iskee, niin jäsenmaat eivät voi enää toteuttaa vapaata riippumatonta rahapolitiikkaansa. Ja tämä sitten näkyy esimerkiksi luottojen hinnoissa. Minulla on tietysti EU-hattu tässä päässäni, kun tätä puheenvuoroa käytän. Totta kai uskon Euroopan unioniin, sen vaikutusmahdollisuuksiin ja kaikkeen hyvään, mutta meidän on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että euroalueen perusta ja perusteet ovat hyvässä kunnossa, jotta tähän päästään. Kiitos. Kiitokset. Kiitokset. Ja Valli seuraavana. Hän on myöskin toiminut varjoesittelijänä FD-ryhmä. Olkaa hyvä. Kiitos. Jo kolmisen vuotta olen tarkastellut ohjausjaksoon liittyviä kysymyksiä ja osallistunut myöskin mietintötyöhön. Ja tietysti näkemyseroja on. Itse on nytyä siihen keskusteluun, joka käytiin tässä mm, ja myöskin yhtyä siihen, mitä Kyproksen edustaja äsken totesi. Eli totta kai uudistukset ovat tärkeitä ja tärkeää on, että euroalueella niitä tehdään sillä kasvuun ilman muuta vaikuttaa tämä erityislaatuinen rahapolitiikka ehkä 90 prosenttisesti ja kymmenisen prosenttia sitten eh, uudistuksista ehkä liittyvät esimerkiksi eh, näihin palkkauudistuskysymyksiin eh, sillä kun ei rahapoliittisesti voi toimia itsenäisesti, niin monesti sitten on pyritty asioihin vaikuttamaan palkkasuunnittelun myötä. Ja tästä esityksestä ei löydy kuitenkaan selkeitä seikkoja kaikista niistä tarpeista, joihin tulisi puuttua, eikä tämä myöskään riittävän hyvin huomioi epätasapainotilannetta euroalueella, varsinkin tiettyjä maita. Ja sitten eh, MIP-menettelyt, eh, proseduurit, on erittäin tärkeää ymmärtää, miten tämän tyyppiset hankalat kysymykset saadaan hoidettua. Saksan, Alankomaiden tyyppiset maat loukkaavat tätä tätä ähm, vaatimusta ja tämä johtaa huomattavaan epätasapainoon, joka sitten kaiken kaikkiaan aiheuttaa epävakautta euroalueella kokonaisuudessaan. Eli jonkinlaiset finanssipoliittiset siirtymät eh, näistä ylijäämäalueista reuna-alueelle voisi ehkä olla mielenkiintoinen asia ja Schäublen ryhmä ehkä voisi tätä asiaa eteenpäin viedä ja näin saada aikaan hieman demokraattisempia ratkaisumalleja jos halutaan eh, todella järkevästi tasapainottaa euroaluetta kokonaisuudessaan ehdotukset, joita nyt tässä ähm, laaditaan eurooppalaisittain ja euroryhmässä ja hallituksissa. On erittäin tärkeää että juuri näissä ryhmissä ymmärrettäisiin, että kyseessä on eurooppalainen hanke ja että se tulisi hoitaa äh, siten, että huomioidaan myös muiden kuin pelkästään Saksan kannalta tärkeät intressit ja toiveet. Jos halutaan Eurooppa, joka pohjautuu järkeviin valintoihin, niin silloin tarvitaan eh, todellakin perusteltuja talouspoliittisia toimia. Ja näitä seikkoja ei ole aikaisemmin kovin paljon huomioitu ja olisi hyvä, jos te jäsenmaiden parlamenttien edustajina voisitte hieman kertoa meille siitä, miten suhtaudutte tähän asiaan. Eli tämä epätasapaino vallitsee ja ihan todellisesta demokratian toteutumisesta näin ollen mielestäni ei voi puhua. Uudistuksia tietysti jäsenmaissa tarvitaan, mutta on katsottava, minkälaisia sellaisia tarvitaan ja toisaalta sitten uudistuksia Euroopan unionissa myöskin kyllä, mutta asiat tulee hoitaa älykkäästi ja järkevästi. Eli on korjattava ensin eh, euroalueen epätasapainotiloja ja sitten katsottava, miten julkiset varat hyödynnetään. Varsinkin reuna-alueet monesti kärsivät näistä tilanteista. Ja rakenteelliset ongelmat, niitä ei myöskään reuna-alueiden osalta korjata. Eli kriisin mukanaan tuomat ongelmat eivät vieläkään ole täysin poistuneet. Kiitoksia. Italiassa pysytään edelleenkin. Paolo Ferrieri Italian senaatista saa seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. I, I agree. Kiitoksia. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että talouden elpyminen on hyvin myönteistä, myönteistä uutta kehitystä euroalueella. Ja olen samaa mieltä siitä, että elpyminen on vielä hyvin heikoissa kantemissa. Erityisesti kasvua, jos verrataan sitä aikaisempiin tuloksiin, niin se ei ole kovinkaan vakuuttavaa vielä. Voisimme sanoa, että talouden, talouden elpymistä on, mutta ei ole mitään kasvupolkua tavallaan, tietynlaista mekanismia, joka pystyy tukemaan itseään ja kehittämään itseään. Ja toin vain tällaisena kasvua edistävänä tekijänä. Kuten me tiedämme, tässä investoinnit ovat vieläkin hyvin heikolla tasolla ja samoin tuottavuus on varsin vaatimatonta tässä nämä kaksi keski pitkän aikavälin trendiä, joihin emme voi olla tyytyväisiä, mitä tulee myös kasvudynamiikkaan. Ja sitten lisäsi, että erilaiset tulokset eri maissa ovat myös tällainen huolta aiheuttava tekijä. Olen samaa mieltä siitä, että miten voidaan sitten parantaa rakenteellisia uudistuksia kansallisella tasolla. Italian tapauksessa ne löytyvät maakohtaisista suosituksista 2016 ja 2017. Siellä on luettelo asioita, jotka pitäisi toteuttaa. Olemme monia asioita tehneetkin me olemme huomattavasti edistyneet monissakin kysymyksissä, mutta vieläkin joillakin rintamilla toimintaa tarvitaan, jotta kasvu on kestävämmällä pohjalla. Mutta mitä mielestäni pitäisi paljon enemmän korostaa, ovat rakenteelliset uudistukset euroalueella, Euroopan tasolla. Jos lukee euroalueen erityissuosituksia 2016 vuodelta, niin näkee saman tyyppisiä suosituksia myös 2017. Ja kuten te sanoitte, ei mitään uutta, ikävä kyllä. Ei mitään uutta kahdessa pää, pääotsakkeen alla. Ensinnäkin Euroopan, Euroopan finanssipolitiikan viritys. No se ei nyt ollut niinkään siitä, että haluan kasvua tukevampaa tai vähemmän kasvua tukevampaa politiikkaa, koska me tarvitsemme sellaisen lähestymistavan, johon ei pyritä vain kansallistasolla, vaan jollakin tavalla sen pitäisi määritellä myös sen, mitä tarvitaan koko euroalueella ja Euroopan tasolla. Ja Euroopan finanssipoliittinen viritys on vielä varsin abstrakti asia. Komissio teki tämän ehdotuksen viime vuonna ja teki joitakin erityisiä ehdotuksia, mutta itse asiassa ne on torjuttu. Minä korostaisin sitä nyt, että meidän täytyy pystyä määrittämään kaikki paljon paremmin, koska nämä tällaisia mm, täydentäviä instrumentteja, joilla voidaan sitten tukea tätä kasvuprosenttia, kasvumäärää. Ja toiseksi sitten investoinnit ja trendit euroalueella ja Euroopan tasolla. Meillä on varsin myönteisiä kokemuksia Juncker-suunnitelmasta, mutta tämä on tällainen laboratoriohanke. Hyvä asia pienessä mittakaavassa. Ja meidän pitää sitten soveltaa tätä samaa logiikkaa, lähestymistapaa laajemmassa mittakaavassa. Joten minun ehdotukseni on, että otetaan mukaan tähän mietintöön paljon vahvemmin ehdotus siitä, miten voidaan parantaa suosituksia, miten voidaan ottaa huomioon suositusten täytäntöönpano, jottei sitten 2018 taas jouduta lukemaan ihan samanlaisia juttuja kuin viimeisen kahden kolmen vuoden aikana on luettu. Tämä olisi minun ehdotukseni, vaikkakin jaan kyllä sen näkemyksen, että elpyminen on myönteistä, mutta meidän pitäisi paljon paremmin pyrkiä siihen, että voimme lisätä kasvua, kasvuprosenttia Euroopan taloudessa. Kiitoksia paljon. Sirmos Paluras Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kuuntelin huolella ensimmäistä kahta puhujaa. Ensimmäinen heistä puhui heikosta elpymisestä, mutta eikö se kuitenkin ole elpymistä? Ja sekin. Ja että ylipäänsä saatiin heikkoa kasvuaikaan, se kesti niin pitkän aikaa. Otetaanpa Yhdysvallat esimerkiksi. Kumpikin joutui yhtä aikaa kriisiin, mutta Yhdysvallat pääsi kriisistä yli jo neljä vuotta sitten. Eurooppa rämpii edelleenkin erittäin heikon kasvun kanssa. Tässä herää hyvin monia kysymysmerkkejä. Toinen puhuja, joka edusti SND-ryhmää, herra Pereira nimittäin puolestaan, sanoi seuraavaa. Hän totesi, että se mitä tapahtuu EU:ssa ja euroalueella – tulee johtamaan poliittiseen takaiskuun vielä. Minä uskon, että tämä pitää paikkaansa. Nämä ovat poliittisia kysymyksiä, siksi meidän ei pitäisi katsoa asioita sormien lävitse. Kyllä ihan varmasti tulee kyllä takaiskuja. Joissakin jäsenvaltioissa tämä on jo nähty. Se, mitä nyt on tapahtumassa, on, että on otettu tiettyjä kannanottoja tai ryhtyy toimia, jotka eivät ole millään tavalla demokraattisia. Mutta puhutaanpa nyt itse asiasta. Minä haluaisin luoda yhteyden talouskysymysten ja poliittisten kysymysten välillä. Ne kulkevat käsikädessä. Kasvu- ja vakaussopimus esimerkiksi. Voidaan tässä mainita. Aiemmin sillä kenties oli jotakin tarjottavaa. Nyt se on pikemminkin hirttosilmukka EUn kaulan ympärillä. Ja tämä kaikki hyödyntää vain äärioikeistoa, antaa heille uutta vettä myllyyn, koska äärioikeisto tällä hetkellä pärjää erittäin hyvin joissakin maissa. Meidän pitää korvata siksi kasvu- ja vakaussopimus kasvu- ja työllisyyspaketilla pikemminkin. Haluaisin sanoa, että mikäli tarkastellaan Euroopan keskuspankin ohisääntöä. Siellä ei sanakaan mainita sanaa työllisyys. Sana työllisyys ei ole siellä missään. sillä puhutaan kyllä inflaatiosta – kaikista tällaisista Ja puhutaan myöskin rahapoliittisesta vakaudesta, mutta ei mitään muuta lue EKPn keskus, Euroopan keskuspankin ohisäännössä Saman aikaan on hyvin paljon eriarvoisuutta ja hyvin suurta sosiaalista ja alueellista eroa jopa maiden sisällä kun tarkastellaan työttömyyttä ja varsinkin nuorisotyöttömyyttä, puhumattakaan sitten Kreikasta, jossa nuorten työttömyys on yli 60 prosentin tasoa. Otetaanpa Espanja tai jotkut muut euroopan maat tai jopa Pohjoismaat. Nuorisotyöttömyys on sielläkin ennätys korkealla, eikä meidän tästä pitäisi olla huorissamme. Ja sitten vielä tämä heikko talouskasvu siksi, että nyt on toteutettu Eurooppaa ala kahta. Suuret maata kuvittelevat, että ne voivat poimia rusinat pullasta, tehdä itse omia valintojaan. Kuulin jopa tänään, että nyt pitäisi ryhtyä uudistuksiin. Tänäkin päivänä sitä puhuttiin. Sana uudistus on asia, jonka päälle pitää laittaa lihaluiden päälle. Mitä uudistuksia on kyseessä? Ketä varten näitä uudistuksia tehdään? Mikäli tätä kaikkea ei määritellä, uudistus sana jää vain tyhjäksi kuoreksi ja koko käsite saattaa olla harhaan johtava. Sanaa uudistus, reform, on käytetty hyvinkin harhaan johtavalla tavalla. Sillä on höynäytetty ei pelkästään kreikkalaisia, jotka ovat kärsineet paljon, vaan muitakin. Minun kantani taikka meidän kantamme heijastelee tiettyjen poliittisten puolueiden näkemyksiä eri puolueilla on kenties erilainen unelma Euroopan kannalta. Me haluamme, että Euroopan ihmisiä varten, että ihmiset pystyvät elämään parempaa elämään ja päästään säästökuurin ikestä pois ja mennään kohti uudenlaista tulevaisuutta. Mutta kaikki tällainen ajattelu on sysätty sivuun. Me tarvitsemme investointeja, kunnollisia investointeja. Tarvitsemme sitä, että demokratia ja avoimuutta saadaan lisää. Myöskin EUn kaikille tasoille koska ei voi olla euroryhmän kaltainen, kaltaista instituutiota, joka tekee merkittäviä päätöksiä ihmisten elämän kannalta ilman, että euroryhmää jollakin tavalla äh, virallistetaan. Euroryhmä ei ole mitenkään virallinen ryhmittymä, mutta se kuitenkin tekee päätöksiä, joka koskee tuhansia ja miljoonia ihmisiä. Tuhansia miljoonia ihmisiä. Meidän täytyisi puhua myöskin eu talousarviosta Myötävaikuttaako EUn talousarvio lähentymiseen esimerkiksi? Lähentymistä on peräänkuulutettu myöskin EUn perussopimuksissa konvergenssia. Valkoinen kirja ja viiden puheenjohtajan raportti eivät pidä sisällä mitään erityisiä täsmällisempiä ehdotuksia. Se on täynnä ajatuksia, mielenkiintoisiakin ajatuksia, mutta siellä ei tehdä mitään ehdotuksia, ehdotuksia sen suhteen, miten näistä instituutioista EUn elimistä tehtäisiin demokraattisempia. Minä otan tämän puheenvuoroni ihan kohta. Kaikki täytyy saada mukaan. Tarvitsemme oikeudenmukaista talouskasvua ja sitä, että kunnioitetaan ympäristöä. Meidän täytyy vahvistaa lainsäädäntöä, joka liittyy esimerkiksi rahanpesuvastaiseen taisteluun ja salakuljetukseen ihmisarkuljetuksienkin. EU pitää puuttua tällaiseen, ei pelkästään yksittäisten jäsenvaltioiden. Me täytyy suojella työntekijöiden oikeuksia, varmistaa vähimmäispalkat ja työehtoneuvotteluoikeus kaikille. Joustavat olosuhteet eivät aina johda talouskasvuun, eli ei säästötoimille, niitä on nähty riittävästi. Haluamme talouskasvua ja kehitystä, joka hyödyntää kaikkia. Okay, I ask you to... Minä pyytäisin, että pitäydytte kolme minuutin puheenjohtajassanne itse kukin. Gabriela Greciu. Romanian senaatista, olkaa hyvä. Dear colleagues, I'd like to stress... Kiitoksia kollegat. Haluaisin korostaa tätä arkkaa poliittista kysymystä. Itse mietintö antaa ymmärtää, että on jotakin on eurooppalaisia, euroaluevaltioita ja muita. Ne ovat val- valtioita, jolla on itsenäinen rahapolitiikka ja on tällaiset kuvitteelliset rajat tavallaan uskoakseni. Tämä on väärä lähestymistapa, kun halutaan ymmärtää ja ratkaista todellisia eu ongelmia. Muutama argumentti. Meillä on sisämarkkinat, neljä vapautta, joista olemme kovasti ylpeitä mikään euroalueen sen kuulumattomista maista, paitsi Tanska, oma pysyvän poikkeusluvan euron suhteen. Sitten missä määrin euroa käytetään sitten kotimaisissa transaktioissa on hyvin korkealla tasolla 50-70 prosenttia oikeastaan joka ikisessä maassa. Kauppa kauppaa käydään pääasiassa sisämarkkinoilla 70 prosentista enemmänkin. Sitten ylikansalliset yritykset, pääasiassa eurooppalaiset, ei niillä ole mitään rajoja. Aikaisemmin ehkä oli, mm, tai niillähän on toimintaa myös muissa kuin euroalueen maissa. Ja me olemme yrittäneet saada aikaan talouspoliittista ja rahapoliittista koordinaatiota, mutta autonomialla on rajansa. Kansallisella tasolla ei ole tarpeeksi välineitä vai toimia kansallisessa hallituksella on moninaisia esteitä ja rajoituksia, olemme niistä hyvin tietoisia kansalaisjärjestöt, rajalliset budjettivarat, Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso, erityisesti maakohtaiset suositukset ja niin edelleen. Kun siis puhutaan euroalueesta ja muista kuin euroalueesta, niin se heikentää meidän yhtenäisyyttämme ja solidaarisuuttamme. Voi, sitten tulee euroskeptisiä ja populistisia suuntauksia, jotka jotka ajattelevat, että on me ja he. Ja samanaikaisesti tässä peitä kätketään kaksi pääkysymystä, joka, jotka EU pitää kohdata. Päätoimielin kysymys, nimittäin se euro. Nimittäin pitää muuttaa tämänhetkinen yhtenäisvaluutta aidoksi yhtenäisvaluutaksi ja pääsubstanssiongelma on epätasa-arvo, eriarvoisuus. Meidän ehdotuksemme mukaan ei saa unohtaa sitä, että pitää kysyä, pyytää komissiolta syvällistä tulkintaa finanssipoliittisesta sopimuksesta, koska nyt se on jo viisi vuotta täytäntöönpanossa. Joten tällaista arviointia todellakin tästä tarvitaan. Sitten toiseksi ajatellen meitä ihan kaikkia. Mm, olisi tavallaan ihan pakko pohtia tätä perustavanlaatuista muutosta, joka lähti liikkeelle Junckerin suunnitelmasta. Nimittäin korvataan suorat julkiset investoinnit yksityisvetoisilla, mutta julkisesti tuetuilla, kannustimilla tuetuilla, taatuilla investoinneilla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraava puhuja on Stefan Tuscani. Hän tulee Saksan liittoneuvostosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta eh, kansallisten parlamenttien edustajina käyttää täällä puheenvuoro. Haluaisin onnitella esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Ensinnäkin tässä asiaa on lähestytty varsin rehellisesti, kun on muistuteltu mieliin vuotta 2000 ja myöskin niitä korkeita tavoitteita, jotka tuolloin asetettiin. Ja ihan rehellisesti todetaan, että näihin tavoitteisiin ei todellakaan ole päästy. Esittelijä myös toteaa, että ongelmana olivat muun muassa puutteelliset rakenneuudistukset. Ja voin yhtyä siihen, että mietinnössä todellakin nyt painotetaan erityisesti rakenneuudistusten tärkeyttä. Irlannin ja Kyproksin edustajat totesivatkin, millaista edistystä näiden myötä on ollut mahdollista saada aikaan. Täällä joku kysyi, miten epätasa-arvoinen tilanne saadaan korjattua. Ja itse katsoisin, ja niin kuin mietintökin toteaa, siten, että käännetään tämä kaikki eh, kansantalouksien kilpailukykyisyydeksi ja yritetään tässä saattaa kaikki samalle lähtöviivalle, mutta tämä vaatii poliittisia päätöksiä. Ja demokratiassa eh, määräenemmistö on mahdollisuus saada aikaan vain silloin, jos voi onnistua vakuuttamaan myös kansalaisten enemmistön siitä, että tällaisia uudistuksia tarvitaan, eikä se poliittisesti ole helppo homma hoitaa. Saksakin tämän hyvin tietää. Tässä mietinnössä muun muassa todetaan, että parisenkymmentä vuotta sitten Saksa oli ikään kuin Euroopan sairas mies. Ja juuri siksi, että Saksassa ei oltu tehty riittäviä rakenneuudistuksia, Saksa oli jäänyt kehityksessä jälkeen. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeitä ja avainasemassa rakenneuudistukset juuri ovat. Ja on erittäin hyvä, että esittelijä juuri tähän seikkaan kiinnittää erityistä huomiota. Ehkä vielä siitä, mitä täällä jo muutkin totesivat, eli onko euroryhmällä ja minkälainen demokraattinen legitimiteetti. Meidän kuitenkin kannattaa nyt muistaa se, että euroryhmän valtiovarainministerit ilman muuta toimivat demokraattisen legitimiteetin pohjalta, jonka ovat saaneet kansallisilta parlamenteilta ja omista yhteiskunnistaan. Jos sanotaan, että euroryhmä ei toimisi legitiimisti, tämä ei ole perusteltu argumentti. Kyllä, eh, kaikilla on tämä demokratian tuoma tuki omien jäsenmaidensa kautta. Itse edustan täällä oman, eh, omien liittopäiviemme toista kamaria. Meillähän ovat liittopäivät ja sitten äm, tällaisena äh, eh, velka jarruna ikään kuin myöskin osavaltiotason parlamentit. Eli tämä on äh, asia, joka pätee osavaltioihin vuodesta 2020 alkaen. Ja tämä toisaalta mahdollistaa uudet investoinnit ja tämä on jo osoittautunut todeksi eh, liittopäivien budjetoinnin kautta. Ja kun tästä jarrusta päästiin eh, irti, oli mahdollista lisätä investointeja ja näin saatiin hieman pelivaraa toiminnalle ja tähän pyrittiinkin rakenneuudistusten myötä. Thank you. Kiitoksia. Nyt Euroopan parlamentin jäsenten vuoro. Pervanche Teres, joka on SND-ryhmän koordinaattori näissä kysymyksissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos myöskin kansallisten parlamentin kollegoille. Tällaiset keskustelut ovat aina erittäin tärkeitä, kun puhutaan Euroopan talouden ohjausjaksosta. Ja vuoden loppupuolella tarkastetaan sitä tilannetta, missä ollaan menossa tämän syklin osalta. Tässä valossa on esittää muutaman huomion, jotka ovat erittäin, nämä ovat erittäin ajankohtaisia syitä tänä päivänä kokouksemmekin kannalta. Viime vuonna komissio otti käyttöön aggregated fiscal stance-käsitteen, eli aggregoidun, kootun, yhteenlasketun finanssipoliittisen virityksen, yhdistyn sellaisen ja jäsenvaltiossa. Tästä, tämä kirjoitan merkittävä keskustelu. Nyt täytyy olla johdonmukainen sen osalta, mitä on todettu. On sanottu, että rakenteellisia ja investointeja on tehty esirahoituksen kautta ja tämä vaikuttaako tämä sitten makrotalouteen, makrotalouden tilaan ja onko tämä agregoitu budjetti sitten myönteinen, onko tilanne päässyt parempaan suuntaan. Me haluaisimme käydä tässä kamppailua ja olla sen etulinjassa. Notre collègue, euh, a fait Kollega Kretsu viittasikin jo erittäin tärkeään haasteeseen. Kyse on euroalueesta ja euroalueen ulkopuolisista maista. Tämä on keskustelu, joka meitä jakaa ja minun mielestäni aivan väärin perustein puheenjohtaja Juncker puheenvuorossaan, kun hän puhui unionin tilasta, ehdotti, että otettaisiin käyttöön rahasto, liittymistä edeltävä rahasto euroaluetta silmällä pitäen. Brysseliläisittäin voisi sanoa, että fair enough Brysselin murteella. Eli euroalueeseen liittymistä edeltävä rahasto. Tämä olisi siis selkeä sitoumus. Sitten pitäisi olla myöskin lupaus siitä, että tiettynä päivänä sitten liittyy euroalueeseen. Rakennerahastot ovat olemassa, niiden kautta voidaan lähentymistä saada aikaan esimerkiksi. Uskon, että nyt, mikäli nyt tunnustetaan, että tavoitteena on liittyä euroalueeseen Tämä on erittäin suuren luokan poliittinen päätös eurovyöhykkeen ja eurovyöhykkeen ulkopuolisten maiden kannalta. Tästä meidän pitäisi keskustella ja sitten saada kaikki mobilisoitua tämän keskustelun. Koska kyse on siitä, että voidaan vaikuttaa. Ei ole mikään pikkuasia, kuuluuko euroalueeseen vai ei. Tämä on valtavan suuri kysymys. Ei voida päätellä ikään kuin kaikki olisivat mukana euroalueessa – investoinnit ovat kysymys, jo, joka koskettaa koko Eurooppaa. Tämä koskee koko Euroopan taloutta, eikä voida jättää huomiota sitä, että kysymys siitä, milloin mikäni maa tulee mukaan euroalueeseen, on erittäin kriittinen kysymys. Ja on hienoa, että voidaan käydä keskustelua komission ehdottomasta paketista 6. lokakuuta jos tehtiin vallan tasapaino, on tässä erittäin tärkeä asia Euroopan parlamentin kannalta. Uskomme, että tietystikin demokratia kysymys hallinta taloushallinnossa on erittäin tärkeä. Puheenjohtaja tässä antaa ymmärtää, että minulla ei ole aikaa pidempään työstä tätä ajatustani, joten joku muu saa jatkaa tästä. Kiitoksia. Toivon mukaan on toivottavaa, että jatkossakin voidaan keskustella kansallisten parlamenttien kanssa. Meillähän on järjestäjä kokous Tallinnassa. Sillä voidaan jatkaa tätä samasta keskustelua. Paulo Ferreira seuraavaksi. Hän tulee Portugalista, Portugalin parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. I'll try to be brief. Kiitos. Puhun lyhyesti, kommentoin ensin mietintöä, sitten kerron hieman Portugalin tilanteesta. Tämä mietintö ei nyt saa minua kovinkaan eh, innostumaan, jos päästään kolmen prosentin kasvun tielle, niin tällöin kaikki ongelmat hoituvat. Työllisyys, kasvu, julkinen rahoitus. En tiedä, onko näin. Siis tavoiteasettelu ei ole tässä ongelma, vaan se, mitkä ovat välineet, joilla näihin tavoitteisiin voi päästä. Lissabonissa eh, vuonna 2000 sanottu, eli että kymmenen vuoden kuluessa tämä olisi tietoon pohjautuva kaikkein kilpailukykyisin talousalue. Tietysti hyvä on, että lause löytyy tästä esityksestä, sillä se on osoitus siitä, että tavoitte asettelu ei riitä, vaan tarvitaan välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja välineiden tulisi huomioida seuraavat seikat. Ensin esimerkiksi, kuinka makrotalouden epätasapainotila saadaan euroalueella korjattua. Eh, menettelyt eivät riitä, vaan on katsottava, miten tilanne voidaan korjata, jos Saksan tyyppiset, Alankomaiden tyyppiset maat, joilla on liikaa ylijäämää, eh, kuinka eh, ne voivat korjata omia menettelyjään ja kuinka sitten voidaan päästä hieman laajempipohjaiseen finanssipoliittiseen viritykseen. Tämä asia nousikin jo esiin. Olisi hyvä saama, saada tähän hieman selvennystä on syynsä sille, miksi tältä pohjalta nykyisellään finanssipolitiikan viritys ei toimi, mutta tähän varmasti palataan vielä uudelleen. Ja minkä tyyppisiä välineitä EU-tasolla tarvitaan, jos halutaan tarttua nuorisotyöttömyyteen. Sehän on suuri ongelma. Eli välineitä tarvitaan toimia varten. Pelkkä tavoiteasettelu ei riitä. Ja Portugalista, jos puhutaan, niin he voidaan todeta, että viime vuosien kehitys on ollut myönteistä. 45 vuoteen alijäämän taso on pienin mahdollinen ja 16 alle 9 prosenttiin on myöskin työttömyysluvut saatu kurottua. Velan osuus BKTstä 120 noin 120 tänä vuonna, mutta tietysti eh, herkkiä kysymyksiä edelleenkin on, kuten esimerkiksi makrotalouden epätasapainotilaa, eikä unionista tällöin juurikaan eh, tukea saa. Ja tässä finanssipolitiikan viritys on tärkeä. Ja kun puhutaan maiden keskipitkän aikavälin tavoitteista, niin oman maamme osalta 0,5 prosenttia eh, on tämä esitys. Ja se, mitä EU meille sanoo, on, että 21 eh, vuoteen mennessä 4,9 ylijäämään tulee päästä. Ja se, miten keskipitkän aikavälin tavoitteet esitetään eri maiden osalta, eh, tarkoittavat sellaisia toimia, jotka eivät talouspolitiikan kannalta ja talouden kehityksen kannalta välttämättä ole hyviä. Mitä enemmän finanssipoliittista kuluerää käyttää, niin sitä eh, suuremmaksi tämä velan suhta BKT sitten kasvaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Lisbeth Berg-Hultsen. Hän tulee Tanskan parlamentista. Olkaa hyvä. Uh, micro, micro, please. Voisitteko laittaa mikrofonin päälle? Thank you. Tak for invitationen og tak for rapporten og til øh, rapportøren. Øh, herr Høgmark, han havde jo... Kiitoksia. Kiitos mietinnöstä. Haluaisin kiittää esittelee Högmarkia. Hän oli oikeassa, kun viittasi päähän jääkaapissa ja jalkoihin uunissa. Jaan tähän näkemyksensä, mutta ottaisin esille myös joitakin asioita, jotka ovat meille yhteisiä Euroopassa ja joiden pitäisi olla käsittelyssä erityisesti parlamentissa ja komissiossa tarkastellaan myös, mitä vaikka Patanskassa omassa maassani tapahtuu. Ensinnäkin talouspolitiikkamme täytyy olla kestävää politiikkaa. Tämä ei ole tässä vielä tullut tarpeeksi esille. Meidän täytyy ehdottomasti tarttua haasteisiin, joita edessä on, ja toimia niin, että parlamentti, komissio ja oma hallitukseni ovatkin ymmärtäneet, että pitää keskittyä näihin haasteisiin. Kasvua puuttuu, kysynnän kasvu ei ole riittävää. Ja voimme nähdä omassa maassani, että asia on todellakin juuri näin. Ja voimme todeta, että jotkut uudistukset, joita on toteutettu myös Tanskassa, ovat pahentaneet epätasapainoa ja seuraamuksia, joita muuallakin Euroopassa näkee. Tämä on sellainen asia, joka johtuu joukosta, koko joukosta epätasapainoisia valintoja, joita on tehty. Pitäisi käyttää enemmän resursseja ö, osakkeiden ostoon, että voitaisiin käyttää erilaisia rahoitusvälineitä, luovia rahoitusvälineitä, jotta voitaisiin keskittyä olennaiseen työhön, nimittäin uusien tuotteiden kehittämiseen rahoitussektorilla voidaan todeta, että 25 prosenttia finanssialan tuotteista ei koskaan päädy reaalitalouteen ja erityisesti PK-yrityksillä onkin sitten ongelmia saada rahoitusta ja pääomaa. Talouspolitiikkamme aiheuttaa huomattavaa velkaantuneisuutta ja 57 miljardia velkamme on kasvanut ja minusta tarvitaan nyt kestävää kasvua ja pitää kehittää talouttamme. Ja sitten tähän liittyy tämä kysymys rahoitusvälineistä, joilla varmistetaan tämä kasvu. Se on mielestäni tärkeää. Ja pitää todeta vielä, että laillisuus puuttuu vielä täysin tästä keskustelusta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Kostas Mavridis seuraavaksi. Hän on Euroopan parlamentin jäsen. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Noin viikko sitten Strasbourgissa täysistunnossa käytiin keskustelua finanssipoliittisesta sopimuksesta. Keskustelimme jäsenvaltioiden talousarvioista samassa yhteydessä. Minä haluaisin sanoa seuraavaa. Olemme kuulleet erittäin tärkeitä, hienoja ajatuksia. Mikä lautaan puhua finanssipoliittisesta sopimuksesta, fiscal compact-sopimuksesta, jolla pyritään saamaan aikaan lähentymistä jäsenvaltioiden reaalitalouksien välillä? Uskon, että meidän täytyy pohtia sopimusta uudelleen ja katsoa, mitä muutoksia siihen tarvitaan, jotta saadaan todellista taloudellista lähentymistä aikaan talouden lähentymistä aikaan. Katsotaanpa, mitä on tapahtunut vuoden 2013 jälkeen. Objektiivisesti katsottuna tulokset ovat suuri pettymys. Hyvin monia asioita pitäisi saada muuttumaan. Lukuisat puhujat ovat jo maininneet asioita, jotka pitää muuttaa. Voin mainita esimerkin. Jäsenvaltiot täytyy saada mukaan rakenneuudistuksiin. Ei uudistuksiin voi pakottaa ylhäältä käsin. Yksi KK ei ikinä sopi, sovi kaikille. Tämä tunnustetaan, mutta käytännössä tätä periaatetta ei kuitenkaan noudateta. Vaikuttaa siltä, että nyt jätämme unholaan jäsenvaltioiden erityispiirteiden ja niiden väliset erot. Meidän täytyy kunnioittaa sääntöjä, jotta saadaan aikaan kunnille makrotalouden tasapaino ja ongelmista päästään yli. Nyt liikaa tuitetaan liiallista alijäämää sen sijaan, että katsottaisiin myöskin ylijäämätilanteita. Voitaisiin argumentoida, että yhden maan alijäämä on toisen maan ylijäämä. Näin voisi sanoa. Minulla on vielä minuutti puheaikaa, eikö vain olekin? Onko minulla vielä yksi minuutti? 45 sekuntia vastaa puheenjohtaja. Pank- When vielä. Kun alun perin päätettiin pankkiunionista, päätimme, että se perustuu kolmelle pilarille. Pankkien kriisiratkaisu, sääntelykysymys ja kolmas pilari on Euroopan laajuinen talletussuojajärjestelmä. Nyt on kulunut jo vuosia ja kaksi pilarin pisti täytäntöön, mutta kolmas pilari, joka olisi pitänyt hoitaa ensimmäisenä kuntoon ja ottaa käyttöön välittömästi, jotta saataisiin oikeudenmukainen kilpailutilanne kaikille, niin se kolmas pilari edelleenkin on jossakin. Sitä ei ole vieläkään saatu aikaan. Meidän täytyy kaikkiin pohtia tätäkin puolta, mikäli me saadaan aikaan yhteisen, reilun pelikeintän, reilua kilpailua ja tasavertaisen kohtelun kaikille. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Karel Fiedler, joka tulee Tsekin tasavallan parlamentista. Děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod říct, že tady vidím, že eh, tři minuty ne. Kiitos puheenjohtaja. No, kolme minuuttia ei näytä olevan ihan yhtä pitkä aika kaikille. No, tämä on tullut tutuksi ennenkin. No, minulla on tässä nyt sitten muistiinpanot ja käyty keskustelu herätti minussakin halun käyttää puheenvuoron. Ja tässä kolme erityistä seikkaa erityisesti tuntuu nousevan esiin käytävässä keskustelussa. Ensinnäkin tässä varsin paljon puhutaan konditionaalissa, mihin tulisi päästä, mitä tulisi tehdä – miten uudelleenjärjestelyt ja rakenteelliset muutokset tulisi hoitaa ja niin edelleen. Ja käytyä keskustelua hyvin kuvailee myöskin se, että tässä paljon on keskitytty nimenomaan myönteisyyteen ja myönteisiin odotuksiin erityisesti, eli hienon tulevaisuuteen niin sanotusti. Ja sitten kolmantena huomionani niin toteaisin, että monet ovat tuoneet esiin myöskin pettymyksensä ja nämä suuret erot, joita on syntynyt ja epätasapainotilat. Eli finanssipoliittisissa toimissa, rahapoliittisissa toimissa euroalueella ei välttämättä ole ihan onnistuttu. Ja yksi puhujista osui naulan kantaan sanoessaan, että mitään yksi sopii kaikille järjestelyä ei tulisi yrittää soveltaa. Ja tähän voin täysin yhtyä. En ole nyt ensimmäistä kertaa käymässä Euroopan parlamentissa. Ja se, mitä tässä on kuultu, on pitkälti eh, samansuuntaista kuin mitä esiin tuotiin viime kerralla, kun täällä kävin. kommunistinenkin järjestelmä on itselleni tullut tutuksi jossain elämäni vaiheessa ja tuolloinkin puhuttiin loistavasta tulevaisuudesta, vaikka lähtökohdat olivat hyvin erilaiset. mutta kun puhutaan toiveista, niin kuitenkin tosiasia on se, että kaikkien osalta asioissa ei ole edistytty toivotulla tavalla. Ja siihen voi varmasti kiteyttää tämän käydyn keskustelun asia, jota ehkä täällä ei ihan suoraan haluta tai uskalleta sanoa. Eli integraatio ei ole täysin toteutunut Euroopan unionissa. Thank you. Uh... Kiitoksia. Virnik ALDE-ryhmästä Euroopan parlamentista puhuu seuraavana. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää kollegojamme kansasta parlamenteista kun, että siitä, että tulivat tänne keskustelemaan tärkeästä kysymyksestä. Haluaisin kiittää sitä Högmarkia hyvästä yhteistyöstä ja mm, ahkerasta työstä, keskusteluista, joita olemme käyneet talouden, talouspolitiikan ohjausjaksosta. Varmasti voimme olla kaikki samaa mieltä siitä, että mietintö on kompromissi eri kannat, joista lähdemme liikkeelle, ovat siinä mukana. Liberaalien varjoesittelijänä haluaisin ottaa vielä seuraavat asiat esille. Uudestaan, yhä uudestaan on tullut selväksi, että monet jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet täytäntöön panemaan maakohtaisia suosituksia – vain 2 prosenttia on täysin täytäntöön pantu vuonna 16. Aivan erityisesti kun voimme tarkastella näitä uudistuksia, missä vähiten on edistetty, niin silloin ongelma on kyllä varsin problemaattinen. Suurimmat ongelmat liittyvät kilpailu- ja tutkimus- ja kehitysuudistuksiin. Hyvät kollegat, jos me haluamme pysyä tulevaisuudessa kilpailukykyisinä, niin näillä alueilla EUn pitäisi olla johtavassa asemassa, joten haluan korostaa, kuinka tärkeää on tehostaa ponnisteluja ja täytäntöön panna maakohtaiset suositukset. Talous elpyy, sitä tukee, tukevat välttämättömät uudistukset. Tällaiset uudistukset täytyy täytyy tehdä rakenteellisella tavalla. Ainoa tapa, jolla taloutemme pysyy maailman taloudessa kilpailukykyisenä niin tänään kuin huomennakin. Nimittäin jos lisäämme tuottavuutta, niin silloin se onnistuu. Suuremmat investoinnit tutkimuksen ja kehitykseen johtavat uuteen innovaatioon, joka vuorostaan johtaa suurempaan määrään työpaikkoja ja tätä kautta pitkän aikavälin työpaikkoja työpaikkavallisuuteen. Nämä investoinnit eivät välttämättä tarvitse tukea niin, että käytetään enemmän varoja, vaan käytetään rahoja eri tavalla viimeisenä parina vuonna. Olemme kaikki pikkuhiljaa ymmärtäneet, kuinka tärkeä asia tasapainoinen talousarvio ja kestävä pohjelma vaje on. Haluaisin vielä tarttua tähän tilaisuuteen ja varoittaa kor- korkeasta verasta, koska mahdollisesti lähitulevaisuudessa korot alkavat nousta. Lopuksi koko, sellaisen tukiin voidaan ryhtyä, että samalla tuetaan työllisyyttä ja yrityksiä. Ja näin voidaan vähentää sisäisiä esteitä rajat ylittävälle taloudelliselle toiminnalle ja näin voidaan sitten myös vahvistaa sisämarkkinoita. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Viimeinen puhuja on vielä tulossa ja sen jälkeen lyhyitä huomioita minun suunnaltani. Edustaja Hayes Euroopan parlamentista puhuu seuraavana. President. Kiitoksia, että sallitte minun vielä puhua, puheenjohtaja. Ihan lyhyt puheenvuoro vain. Ensinnäkin tervetuloa kaikille jäsenvaltion, jäsenvaltioiden parlamentin edustajille, erityisestikin herra O'Donnell, joka tulee minun maastani. Herra Högmarkin mietinnössä on tärkeässä asemassa omistajuus, että jäsenvaltiot ottavat omakseen ajatuksen, että rakenneuudistukset täytyy saada aikaan maailmanlainen kilpailukyky ja tehokkuus ja tuottavuus ei tule parantumaan, ellei rakenneuudistuksia pistä täytäntöön. Tämä omistajuudesta. Minun maassani Iranin kansalle esitettiin pistettiin äänestämään kansanäänestyksessä finanssipoliittisen sopimusta kaikkein pahimpaan ajankohtaan. Julkista budjettia oli leikattu ja Irlannin talous romahti. Ja minun sukupolveni ihmiset eivät halua takaisin tuohon aikaan. Me olemme tuottavan talouden ja tasapainoisen budjetin. Kaikkein tärkeintä on, että kun mennään eteenpäin, meillä on selkeät säännöt finanssipoliittisessa sopimuksessa, six-packissa ja two-packissa – sekä pienten että suurten täytyy kunnioittaa näitä sääntöjä. Näin ei ole tapahtunut. 90-luvun alussa kuningas- ja vakaussopimusta ei kunnioitettu, mutta nyt täytyy kunnioittaa sääntöjä. Säännöt koskevat kaikkia, ja kaikkien täytyy pitäytyä sääntöihin, huolimatta siitä, onko iso vai suuri, iso vai pieni jäsenvaltio. Viimeinen huomio tulee tässä, puheenjohtaja. Maakohtaisen suositusten merkitys talouden yhteydessä, on se, että ne täytyy auttaa ja opastaa jäsenvaltiota tekemään sellaisia asioita, jotka ovat niiden pitkän aikavälin edun mukaisia. Komission ei pitäisi joka vuosi vain leikata ja liimata näitä suosituksia, vaan pikemminkin komission pitäisi antaa yksityiskohtaisempia suosituksia tehdä yhteistyötä myöskin kansallisten parametien kanssa varmistaakseen sen, että nämä omaksutaan myöskin nämä suositukset. Prosessi jotkut maat ovat käyneet läpi erittäin kivuliaan prosessiin. Jos, jo, joskus mm, PKT heikkeni 10 prosenttia vuodessa. Nyt olemme pikkuhiljaa elpyneet ja nyt pikkuhiljaa saadaan aikaan tasapainoinen talousarvio ensi vuodelle. 2018 talousarvio on jo tasapainossa. Ja tämä oli erittäin pitkä ja kivinen tie, jonka joudumme kävitse, käymään lävitse. Emme halua tähän joutua enää uudestaan. Kaikkien täytyy pitää kiinni säännöstä. Kiitoksia paljon. Täällä pyydettiin vielä puheenvuoroa. E, Itävallasta herra Kainer, kenties hän on kadonnut jonnekin, mutta saatte kuitenkin puheenvuoron. Ehkä teidän hukkui. Olkaa hyvä. I... Kiitokset. Mietinnössä on osia, jotka ovat pikemminkin ideologisia kuin että ne kuvailisivat realistisesti EUn nykytilaa. Neoklassiset järjestöt OECDn tapaan kirjoittivat tämän tyyppistä tekstiä kymmenisen vuotta sitten. Suositus, jossa sanotaan, että leikataan julkisia menoja ja kaikki näin helpottuu. No, outoa, että tällaista tekstiä vielä tänä päivänä ehkä julkaistaankin maa, jolla perinteisesti on ollut laaja julkinen sektori, eh, Tanskan ja Ruotsin kaltaiset maat, ne menestyvät taloudellisesti oikein hyvin, ja vaikka niillä on laaja julkinen sektori, ja siksi, että se on toiminut tehokkaasti. Eli kyse ei niinkään ole siitä, kuinka pienentää julkisen sektorin kokoa, vaan siitä, kuinka saada se toimimaan tehokkaammin. Ja jos objektiivisesti tarkastellaan yhteiskuntiamme ja yhteisöjämme ja niiden toimintatapoja, niin kannattaa tarkastella asioita pragmaattisesti, niin usein julkinen toiminta on parempaa kuin yksityinen monellakin sektorilla ja kysymys kuuluu, kuinka vahvistaa sitä ja tehostaa sitä eikä siis ole syytä puhua pelkistä leikkauksista. Ja toivon, että mietintöä vielä hiotaan ennen kuin se saa lopullisen muotonsa. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Ja ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle loppukommentteja varten, esittäisin itsekin muutaman huomion. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää kiittää tästä oikein hyvästä keskustelusta. Keskustelu toi esiin huomioita tähän mietintöluonnokseen ja esittelijä ilman muuta uskoisin on valmis kompromisseihin. Täällä toivottiin tasapainoista esitettä, mutta totta kai on selvää, että esittelijä on EPP-ryhmästä ja e, tuo näin ollen omat näkemyksensä myöskin esiin, mutta yhteisen kompromissinhan tässä ilman muuta pyritään. Ja jos katsotaan nykypäivän haasteita ja viime vuosien kehitystä, niin uskon, että kompromissi varmasti löytyy niin kuin on viime vuosina ennenkin löytynyt. Jos tarkoitus on tunnistaa ongelmat eh, ja toisaalta ratkaisumallit, niin tältä pohjalta voi jo ymmärtää, eh, miksi on päästy elpymisen tielle. Tässä yhdistyy varsin moni seikka. Uudistuksiin ryhtyneet maat edistyvät hyvin ja rakenteelliset uudistukset ovat tärkeitä, niin kuin esittelijäkin totesi. Mutta sitten jos tarkastellaan eh, finanssipolitiikkaa viime vuosilta <clears throat> aikaisempaa, niin katsoisin, että nyt kyllä on mahdollistettu eh, riittävä joustavuus kasvu- ja vakauspaketille ja tällä tavalla ymmärretty se, että eh, alijäämä tulee purkaa. Se on varsin alhaisella tasolla, mutta toisaalta ei tule myöskään kasvua näiden pyrkimysten myötä tappaa. Eli hyvä tasapaino, sitä tarvitaan. Ja viime vuosien kehitys mielestäni on osoitus siitä, minkälaiset keinot toimivat. Eli paremmin ne, mitä nyt on käytetty, kuin ne, mitä käyttiin vuosina 2011-2013. Ja siksi Varmasti nyt talousyhteisökin on esittänyt tunnustuksensa sille, että on saatu aikaan vakautusta ja edistystä. Mutta Selvää on myöskin, että on ymmärrettävä, eh, miten suuri merkitys tässä kaikessa on ollut EKPn rahapoliittisilla toimilla, kun se on pyrkinyt elvyttämään taloutta. Ja kun tarkastellaan tulevia haasteita, niin itse Olisin sitä mieltä, että se leiri, joka sanoo, että rakenneuudistukset pelkästään ratkaisevat ongelmat, e, terkät e, rakenneuudistukset ja niille hyvä suunnitelma ja homahoitu sillä, tähän itse sanoisin, että ei, ei se ihan näinkään. Meidän tarvitaan myöskin finanssipoliittista stimulusta. Eli itse katsoisin, että Eh, näissä näkemyksissä kummassakin on korjaamisen varaa. Itse katsoisin, että tarvitaan eh, sopivanlainen finanssipoliittinen viritys, joka on antisyklinen. Tietysti on kiristettävä silloin, kun tilanne on hyvä ja sitten on löyhennettävä eh, hankalina aikoina ja sitten samanaikaisesti on myös tartuttava rakenteellisiin uudistuksiin. Mitä niillä sitten tarkoitetaan, on varsin mielenkiintoinen keskustelun aihe. Eli ilman muuta tällä pyritään kilpailukyvyn parantamiseen ja ylipäätään julkisen hallinnon tehostamiseen ja niin edelleen. Ja tästä sitten viimeiseen seikkaan, jonka halusin esiin nostaa, se liittyy ohjausjaksoon, mutta muihinkin kysymyksiin, eli miten parantaa hallintoamme, miten saada aikaan parempi eh, finanssipoliittinen viritys, parempinen syklinen eh, lähestymistapa, eh, hyvien aikaan esitetyt investoinnit ja toisaalta parempi rahoituspoliittinen lähentyminen ja rakenteelliset uudistukset se, miksi viime vuosina on paremmin edistytty kuin aikaisemmin, meidän mielestämme pitkälti eh, tuu siitä, että eh, on pyritty parempaan hallinnointiin ja sillä tavalla paremmin saatu eh, talous- ja rahaliiton pyrkimyksiä toteutettua. Ja nämä lähentymissuuntaviivat ja finanssipoliittinen kapasiteetti, nämä ovat kaksi erillistä kysymystä, joihin komissio tulee ehdotuksensa tekemään, mutta kuitenkin on tärkeää jatkata, jatkaa näiden asioiden tarkastelua vielä Tallinnassa ja toivottavasti saada aikaan sellainen poliittinen miksi eh, tulevassa esityksessä, joka huomioi nämä eri seikat riittävän hyvin. Tämä siis mitä itse halusin sanoa ja nyt sitten esittelijälle loppupuheenvuoro. Ole hyvä Gunnar. Uh, We don't need to get into... Kiitoksia. Ei meidän, meidän kannata nyt ryhtyä mihinkään puoluepoliittiseen keskusteluun täällä. Olemme kaikki havainneet, että meillä on hieman erään näkemys talouspolitiikasta riippuen siitä, mistä me tulemme poliittisella kentällä. Olisi yllättävää, mikä näin ei olisi. Uskon, että oli mielenkiintoista havaita, eri nyansseja näissä eri näkemyksissä. Kolme asiaa on nyt tärkeää pistää merkille. Ensinnäkin te puheenjohtaja huomautitte siitä, että talouspolitiikka on erittäin monimutkainen asia. Kyse on rahapolitiikasta, finanssipolitiikasta, rakenneuudistuksista, kilpailukyvystä. Kaikki nämä elementit täytyy yhdistää samaan menettelyyn. Todellinen ongelma ei ollut se, että jäsenvaltiolla on alijäämiä, koska tämä on syklin vastaista toimintaa. Ongelma on se, että mikäli käytetään niin paljon rahaa, että rahat loppuvat, siinä tulee todellinen ongelma ja säästökuuri eteen, ja tämä on haitallista mille tahansa taloudelle Jotkut kollegat sanovat, että meidän täytyy täy, noudattaa niitä sääntöjä, joita meillä on. Ja pitää todeta, että elvytetään taloutta ja samalla kuitenkin varmistetaan, että epätasapainoon ei jouduta. Ja sanottiin, että ei ole riittävästi tavoitteita. Olen tästä täysin samaa mieltä, mutta joskus täytyy pohtia niitä toimenpiteitä, joihin kannattaa ryhtyä ja niitä uudistuksia, jotka täytyy toteuttaa. On hyvä tietää sitä ennen, mihin, mitä tavoittelee, mihin tavoitteeseen haluaa päästä. Tässä on yksi asia, joka on tärkeä. Huono uutinen meidän kaikkien kannalta on se, että emme toimi niin hyvin kuin meidän pitäisi. Mutta hyvä uutinen on se, että emme toimi niin hyvin kuin mitä me voisimme tehdä koska mikäli tämä olisi nyt paras, mihin me pystymme, niin tilanne olisi erittäin suuri pettymys. Keskustelusta pisin merkille sen, että jotkut kollegat painottivat sitä, kuinka muutokset ovat toteutuneet. Pistin ilolla merkille, että jotkut kollegat huomauttivat, että tilanne on kehittynyt syvästä kriisistä pikkuhiljaa kohti vakautta monissakin jäsenvaltioissa. Tämä on tavallaan täysin ilmeistä, mutta toisaalta erittäin kuvaavaa. Tämä osoittaa, että me voimme tehdä jotakin syvellikkeen ongelmille. Tämä todettiin myös, että ympäristöä ei ole riittävästi painotettu. Tämä mietintöni koskee tietystikin talouskysymyksiä. Mutta mikäli voimme varmistaa investointeja, silloin yleensä mennään kohti uudenaikaisempaa taloutta. Vielä lopuksi päätäisin tämän keskustelun. Tietystikin on tarpeen, tarpeen, että jäsenvaltiot ottavat omakseen uudistukset. Euroopan tasolla täytyy tehdä sellaiset asiat, jotka voidaan tehdä vain ja ainoastaan Euroopan tasolla, jotka täytyy tehdä Euroopan tasolla. Yksi ongelma, joka on ja pysyy, ja tämä nyt kysymysmerkin tasolle, toinen ongelmallinen kysymys. Kollegatkin sen jotkut mainitsevat. Vaikka talouden, talous elpyisi ja vaikka investoinnit lisääntyisivät, niin siitä huolimatta ollaan hyvin matalalla tasolla. Ja saman aikaan meillä on erittäin rankkaa talouspolitiikkaa, melkein miltei nolla prosenttiset korot. Ja tämä on mielestäni ongelma, jota meidän täytyy pohtia. Kuinka me voimme päästä siihen tilanteeseen, että investointia saadaan lisää? Finanssipolitiikka, kenties rahapolitiikka, mutta minä sanoisin, että ennen muuta rakenneuudistuksia tarvitaan kilpailukyvyn parantamiseksi. Nyt on kiittää puheenjohtaja, koska olette katsoneet minua suopealla silmällä nyt viimeisen minuutin ajan, kun olen täällä puhunut. Kiitoksia. Näin ollen siirrymme seuraavaan aiheeseen. Very glad to, that uh, we will have again still the presence of member national parliament is extremely useful. On hyödyllistä, että voimme täällä yhdessä keskustella myös teidän kanssanne kansasta parlamentissa näistä ajankohtaisista kysymyksistä, erityisesti verouudistuksista ja CCTBstä ja CCCTBstä. Ludwig Niedermayer voi tässä vaiheessa johtaa keskustelua. Kiitos. Thank you very much. Thank you very much, Roberto. Uh... Kiitoksia, Roberto. Ihan lyhyesti tässä alussa olemme nyt hiukan elässä aikataulusta, kuten tiedätte, parlamentissa on sellainen perinne, että pitää lopettaa ajoissa kokoukset, joten toinen osa kokoustamme keskittyy kahteen todella tärkeään lainsäädäntöehdotukseen. Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja ja yhteinen yritysveropohja. Paketti pyrkii vahvistamaan sisämarkkinoita ja estämään yritysten aggressiivisen verosuunnittelun. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä ehdotuksista minun mielestäni tärkeimmällä eh, sektorilla Euroopan parlamentissa. Kuten tiedätte, parlamentti oli hyvin aktiivinen, kun käsitteli Lux Leaks, Panama Leaks, tietovuotoja ja on pyritty parantamaan tilannetta vero vilpissä veron kierrossa yritysten kohdalla ja on tehty paljon lainsäädäntötyötä. Olen kuitenkin tyytyväinen, että nyt keskustelemme tästä aiheesta teidän kanssanne, arvoisat kansallisten parlamentin jäsenet, toisuusperiaatteen mukaisesti voitte kommentoida näitä pystytte kommentoimaan tammikuun alkuun mennessä ja sitten näitä on käsitelty kansallisessa parlamentissa sitten Tanskan, Irlannin, Luxemburgin, Maltan, Ruotsin, Irlannin parlamentit ovat laatineet lausuntoja asiasta, koska lausuntoja on näin paljon. Ekon valiokunta päätti kutsua teidät kansallisesta parlamentista keskustelemaan tästä paketista mukaan lukien digitaalisen talouden verotuskysymykset, koska me uskomme, että jos lisätään ymmärrystä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, niin se on hyvin tärkeä kysymys. Kun me aloit, niin kuin viimeksikin, niin alussa ensin Euroopan parlamentin herra Tangin lyhyt esittely mietinnöstä, samoin EPPstä, herra Lama Suuresti oma mietintönsä. Sen jälkeen puheenvuoron saavat kansalliset parlamentit ja myös Euroopan parlamentin jäsenet. Te olette varmaankin saaneet mm, ohjeet kysymyksistä ja keskustelusta, mutta täytyy vielä korostaa, että molemmat näistä ehdotuksista ovat hyvin monimutkaisia ja minä toivon, että tässä kokouksessa huolimatta siitä, että tämä on näin lyhyt, niin pystymme lisäämään keskinäistä ymmärrystä itse sisällöstä ja mitä se tarkoittaa, mitä hyötyä sitä on. Ei varmaankaan tarvitse toistaa, että menettelytapaa toimimme ihan niin kuin äskenkin. Nyt annan puheenvuoron herra Tangille korkeintaan seitsemän minuuttia, sama koskee herra Lamassuuria, ja sitten jokaisen kansallisen parlamentin kaikilla kansallisen parlamentin ja parlamentin jäsenillä on mahdollisuus puhua maksimissaan kolme minuuttia ja pyydän sihteeristöä olemaan tiukkana puheen, jossa mahdollisimman monet ehtivät puhua. Pautan, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa kansallisten parlamenttien edustajille. Hienoa, että olette täällä tänään. Arvostan sitä suuresti. Nyt on pöydän kaksi ehdotusta ja kaksi esittelijää on tehnyt työtään. Alan Lamassuuri ja minä päätimme jo alusta pitäen tehdä kuitenkin läheistä yhteistyötä, koska katsomme, että tämä, nämä kaksi asiaa kuuluvat samaan pakettiin. Ensimmäinen poliittinen viesti Euroopan parlamentin suunnalta on se, että tämä on yksi paketti. Mikäli te haluatte hyötyä eurooppalaisesta yhteisöverosta, kolmas C täytyy ottaa tähän mukaan, ei pelkästään CCTB, vaan CCCTB. Euroopan parlamentissa tälle on paljon tukea, mutta myöskin yritykset ja kansallisjärjestöt katsovat, ja me tarvitsemme myöskin tämän kolmannen sen, eli yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Hienoa, että olette täällä tänään. Alan Lamassuur ja minä olemme pyrkineet pitämään yhteyttä myöskin kansallisiin parlamenttiin parlamentteihin. Parlamentin sisällä on käyty keskustelua ja olemme antaneet hallituksille ohjeistusta kertaneet kannoistamme. Nyt vetoamme teihin, koska haluamme saada tämän poliittiselle esityslistalle. Haluamme myöskin kuulla teidän huolianne ja teidän ajatuksianne, jotta voimme parantaa tehtyä ehdotusta. Tästä syystä olemme kiertäneet parlamentista toiseen. Emme kaikessa 28. parlamentissa onnistuneet käymään, mutta Tallinnassa kävimme, Luxemburgissa, Belgiassa, Haagissa. Olemme jo käyneet ja vähintäänkin Bern ja Pariisi ja, Pariisi ja Sofia ovat vielä meidän kiertomatkamme varrella. Kansallisten parlamenttien panos on meille erittäin arvokas, jotta saamme vielä paremman ehdotuksen. Mutta tämä täytyy saada todellakin poliittiselle esityslistalle tämä asia. Ehdotus sinänsä on askel kohti 2000-lukua, potentiaalinen askel. Tämä on merkittävä muutos verojärjestelmään. Tämä uudistaa ja uuden aikaistaa järjestelmää. Nykyinen yhteisöverojärjestelmä, kenties yhtä poikkeus lukunotta Euroopassa, on peräisen ajalta, jolloin oli vielä tehtaita ja savupiippoja ja ruumisen työntekijöitä. Oli helppo nähdä, missä tehdä sijaitsee ja mistä hyöty tulee, mistä voitto syntyy. Tämä on muuttunut globalisoitumisen ja digitalisoitumisen myötä. Tämä mahdollistaa sen, että varsinkin suuret monikansalliset yritykset pystyvät tekemään verosuunnittelua. Ne pystyvät käyttämään hyväkseen mahdollisuutta käyttää hyväkseen digitaalisia alustoja ja muita keinoja, joilla ne pystyvät keinottelun avulla vähentämään verotaakkaansa. Tämä on johtanut sellaiseen tilanteeseen, että suuret monikansalliset yritykset maksavat tänä päivänä vähemmän veroja kuin pk-yritykset. Mikä katsotaan lukuisia tutkimuksia jäsenvaltioista, keskimäärin yksi kolmas osa on, on enemmän pk-yritysten kontolla verotaakkaa kuin monikansan yrityksen. Ei tämä ole reilua kilpailua. En usko, että ihmisten mielestä on oikeudenmukaista, että näin on. LuxLeaks-tapaus ja Panama Leaks-tapaus osoittivat, että ihmisten mielestä ei ole reilua, mikäli suuret yritykset maksavat vähemmän veroja kuin sinä tai minä tai jokin pieni kahvila tai kirjakauppa. Tämä on perustavanlaatuinen oikeudenmukaisuuskysymys. CCTB ja CCCTB voivat muuttaa tämän siten, että keskitytään todellisiin kourin tuntuviin tekijöihin, konkreettisiin tekijöihin, ja pyritään välttämään kaiken syy tyyppisiltä rakenteelta maistavat verosuunnittelun ja sen, että monikansalliset yritykset pystyvät minimoimaan verotaakkansa. Nyt vilkaisen kelloa. Tämän sanottuani, jotta tämä saadaan poliittiselle isyyslistalle, totesin, että meidän täytyy pyrkiä parantamaan ehdotusta. Tämän lisäksi ainakin yksi elementti täällä on sellainen, jonka haluaisin poimia esiin. Digitaalitalouden ja eri digilaisten alustojen verotus, Google, Facebook, Amazon, Apple, mainitsekseni muutamia. Ne ovat kaikki yrityksiä, jotka ovat digitaalisia, eikä ne ole selkeää fyysistä läsnäoloa Euroopassa. Tästä on se seuraamus, että ne pystyvät suhteellisen helposti välttymään veronmaksulta Siksi komissio on ryhtynyt oikeusjuttuihin Applea vastaan ja viime viikolla Amazonia vastaan. Kyse on nykyisestä yhteisöverojärjestelmästä, joka edellyttää sen, että on pysyvä toimipaikka jossakin maassa. Ja tämä on linkitetty fyysisen läsnäoloon, ei niinkään digitaalisen läsnäoloon. Yksi elementti, jonka minä ja Alan Lämän Sur keksimme, on se, että otamme mukaan digitaalisen verotuksen, digitaalitalouden verotuksen tähän ehdotukseen, jotta voimme määritellä pysyvän toimipaikan eri tavalla, niin että otetaan mukaan digitaalinen läsnäolo ja myöskin siten, että muutetaan tätä laskukaavaa siten, että otetaan huomioon myöskin digitaalinen edustus. Voisin kiinnittää huomioon tähän, koska menneisyydessä olemme nähneet hyvin tervetulta keskustelua siitä, miten Euroopan pitäisi verottaa digitaalisia alustoja, kuten Googlea ja Facebookia Lyhyt tutkimuksemme osoitti, antaakseni nyt esimerkin, että viimeisten kolmen vuoden aikana Facebook ja Google ovat pystyneet välttämään viideltä miljardilta veroja. Jättivät 5 miljardia veroja maksamatta Euroopassa. Tämä on hyvin suuri rahasumma, ja tämä vain kolmessa vuodessa. Ranskassa on keksitty ajatus, joka on erittäin tervetullut. Helvota äh, perustaa verotuksen liikevaihtoon alan ja Lamas, minä pidämme parempana sitä, että CCCTB otetaan tämä mukaan ja että aloitetaan siten, että digitaaliset yritykset pistetään tähän mukaan. En oikeastaan sanonut enempää näin alkajaisiksi. Kiitoksia. Summarizing the key aspects of the proposal, now let me pass for... Yksiä kovasti paljon käy tässä avainkohtia läpi sitten Alan Lammas Suuri, joka on esittelijänä tässä yhdistetyssä osassa ehdotusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omasta puolestani kertoa, kuinka hienoa on voida osallistua tähän keskusteluun kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Itse olen kun Ranskan kansalliskokoukseen joitakin vuosia sitten. Olen mukana ollut laatimassa maani budjettia ja minulla on aivan erityisen tärkeää kuulla kansallisten parlamentin kantoja tästä verokysymyksestä. Minun täytyy sitä paitsi sanoa ja lähdenkin liikkeelle tästä, että kun on kysymys verotuksesta, niin ei tule kysymykseenkään, että Euroopan parlamentti tai Euroopan unioni puuttuu kansallisiin toimivaltuuskysymyksiin ja vaarantaa verotuksellisen suvereenisuuden, joka on tällainen kansallinen kysymys. Komission tekemät ehdotukset, joista laadimme mietintömme, vastaavat tämänhetkisiä perussopimuksia, eikä tällä alalla tehdä mitään päätöksiä ilman, että päätös on yksimielinen jäsenvaltioiden kesken, ja tämä pitää vielä vahvistaa jatkossa kansallisessa parlamentissa, joten te, kansalliset parlamentin edustajat, teillä on viimeinen sana. Kuten Paul Tang kertoi, nyt edessä on hiukan e- erilaisia ongelmia, jotka tulivat esille rahoituskriisin seurauksena. Kymmenen vuotta sitten ja pari, kolme, neljä vuotta sitten tuli näitä LuxLeaks-tietovuotoja ja niin edelleen. Nämä ovat osoittaneet kahdenlaisia asioita. Ensinnäkin kun globalisaatio ja kansainvälinen kauppa kehittyy, niin jotkut monikansalliset yritykset, yritykset jotka toimivat viidellä mantereella, ovat hyödyntäneet kaikkia eri mahdollisuuksia, joita eri verolainsäädännöt ovat tarjonneet, jotta välttyisivät osalta verojaan. Ja tämä on osoittanut meille, että yritysverotus kansallisella tasolla, niin kuin Paul sanoi, laadittiin ajatellen viime vuosisataa aikana, jolloin jo oli vientiä tietenkin maailmankaupassa, mutta yritys, joka tuotti koko maailmalle tuotteita, toimi omassa kotimaassaan ja vei sitten ulkomaille. Tällä hetkellä tuotantoketjut, jakeluketjut, tutkimusketjut ketjut koskevat ja tapahtuvat kaikilla mantereilla. Ja sitten jotenkin vaan haihtuu näitä verotuloja maailmankaupasta. Ja sitten toinen läksy, joka tässä on opittu näistä skandaaleista, näistä kriiseistä, on, että jopa eurooppalaisen perheen sisälläkin verokysymyksissä, kun ajatellaan yhteisöverotusta, me käymme kilpailua, se ole epätervettä. Maat kilpailevat vertuksella ja julkisten palveluiden laadulla näitähän sitä rahoitetaan verotulolla, mutta tällainen kilpailu tapahtuu hämärissä epälojaalissa ympäristöissä. Se ei ole tasa puolista. Ja tästä liikkeelle lähtien vedimme kahden tyyppisiä johtopäätöksiä, siis kun puhun me, tarkoitan EU-ta, parlamenttia, komissiota ja maailmanlaajuisesti myös OECDtä, kuten te tiedätte, toiminut varsin aktiivisesti tällä rintamalla. Maailmanlaajuisesti tarvitsemme hyviä verotuskäytäntösääntöjä, ja tämä juuri onkin tämän OECDn toimintaohjelman takana, jota ja sitä on sitten muutettu yhteisöoikeudeksi kahden direktiivin avulla. Ja sitten kun ajatellaan EU-tasoa, niin täällä meidän pitää sopeuttaa yritys, yhteisön verotusjärjestelmää niin, että voidaan pitää kiinni tästä periaatteesta ja valtioiden verokilpailusta, mutta että perussäännöt, perusajattelu kilpailusta sovellamme kaikilla muillakin alueilla unionissa, niin sitä sovelletaan myös verokysymyksissä. Siis kilpailun pitää olla avointa, transparenttia, lojaalia, siis reilua ja tasapuolista. Tässä tarvitaan sitten sitä, että tehdään yhtenäiset määritelmät verotettavista voitoista kaikissa maissa. Siinä kohtaa, kun olemme määritelleet samalla tavalla verotettavat voitot, niin silloin voimme käydä avoimella tavalla kilpailua veroasteilla ja eikä enää käytetä erilaisia kiistanalaisia määritelmiä niin kuin tähän mennessä mitä tulee verotettaviin voittoihin. Poliittista keskustelua käydään, tarvitaanko tällainen minimiaste vaiko ei, mutta yleinen filosofia tai ajattelu, ajattelu on juuri tätä, mitä esitin. Me toivomme, haluaisimme tähän lisätä, niin kuin Polkin sanoi, erityissäädöksiä digitaalitaloudella. Olemme tyytyväisiä nähdessämme, että jotkut hallitukset, esimerkiksi Saksa, kun se johti G20-kokousta, viime kesäkuussa ja hiljattain Ranska myös ovat halunneet korostaa tätä puolta asiassa ja tämä onkin yksi painopistealueesta Viron puheenjohtajakaudella. Meille on tärkeää, mitä tulee digitaaliseen talouteen, että lähestymistapa ei ole erityinen, johon liittyisi erityisvero, joka sovelletaan vain digitaalisiin alustoihin, vaan yksinkertaisesti, että on tällainen globaali teksti, joka koskee monikansallisen yrityksen verotusta, että on tällainen myös kriteeri digitaalisen talouden liike, mm, liikevaihdolle. Pitää katsoa, missä määrin tällainen digitaalinen toiminta tapahtuu jossakin maassa, missä määrin yritystä sitten voidaan verottaa voitoista kyseisessä valtiossa ja me lisäämme sitten eh, verotuksensa jakokriteereihin jäsenvaltioiden kesken yhdistetyssä osuudessa eh, myynti, henkilöstö, omaisuuserät myös tie, henkilötietojen keruu, jota käytetään kaupallisesti, jotta Jotkut maat ovat vastentahtoisia, ei se periaatteesta, mutta sen takia, että ne voisivat menettää verotuloja tietenkin. Ja tässä, tähän meidän pitääkin kiinnittää huomiota, että tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin meidän pitää varmistautua siitä, että meillä on, niin kuin nyt meillä ei ole tällaista vaikutusarviointia, mutta sellainen tarvitaan, kun ajatellaan suurta määrää yrityksiä ja kaikkia maita, minkälaisia seurauksia syntyy verot tuloille verrattuna aikaisempaan järjestelmään. Sitten toinen seuraus, mikä johtopäätös, joka tästä pitää vetää, on, että täytyy luoda tällainen hyvitysrahasto tavallaan niin, että sitten ainakin tietyn siirtymävaiheen ajan sen takia, kun uusi järjestelmä tuo tällaista lisäarvoa tai voisi tuottaa jollekin valtioille, sitten taas jotkut muut kärsisivät vastaavasti, niin sitten automaattisesti nämä kärsineet saisivat korvauksen. Tästä voidaan sitten keskustella. Kiitoksia. Thank you very much, Alan. You just borrowed. Kiitoksia, Alan. 30 sekuntia meni yli ajalle, mutta teimme hyvää yhteistyötä, joten tämä ei välttämättä ole suuri ongelma. Sitten kansallisista parlamenteista puheenvuoroja ensimmäisenä. Edustaja O'Donnell Irlannista kolme minuuttia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Irlanti suhtautuu kriittisesti tähän keskusteluun. Äh, Lama sulle kutsu tulla käymään Irlannissa, jos ette vielä ole käyneet. Tervetuloa. Olen finanssikomitean jäsen maassamme. Tällainen ylittävä komitea on kyseessä. Olemme esittäneet oman näkemyksemme tästä kyseisestä ehdotuksesta ja katsomme, että se loukkaa niitä toimivaltuuksia, joita Irlannilla on verotuksellisesti, ja tämä monellakin tapaa. Ensinnäkin 12,5 prosentin aste, joka meillä on, se on varsin avoin, ja se muodostaa pohjan taloudelliselle toiminnallemme ja erittäin tärkeää se on myöskin eh, työpaikkoja luovana voimana. Ja se on ollut olemassa ja käytössä jo usean vuoden ajan ja se on todellinen taso eh, ja eh, relevantti ovat suunnilleen identtiset ja tämä järjestely toimii kyllä. CCTV sitten kyllä loukkaa tätä ensimmäistä sääntöä ja sitten sen mittauksellinen epämääräinen luonne, mitä tulee omaisuuserien laskemiseen, on todellakin vähän mielivaltaista, sattumanvaraista ja tämä kyllä e, kaventaisi toiminta-alaa ja tämä saattaisi sitten olla ongelma, kun ajatellaan verosuunnittelua. Ja sitten kun puhutaan e, OECDstä, niin BEPS-ehdotushan on sieltä saatu ja me katsoisimme, että tässä on ristiriitaa. Herra Lama Syr viittasikin peps tutkimukseen Ja se, mitä tässä ehdotetaan, on pikemminkin haitallinen, kun sitä verrataan PEPS-esitykseen. Sehän pätee globaalisti ja lähtee liikkeelle todellisista eh, siirtohintamekanismeista. Eli tältä pohjalta asioita on syytä tarkastella mahdollisimman globaalisti. Ja Irlanti maana. Ja eh, sitten se komitea, rahoituskomitea, jossa itse olen jäsenenä, eh, on tarkastellut näitä eri elementtejä. Ja olemme niistä puhuneet eri tahojen kanssa. Ja me katsomme myöskin, että Euroopan komissio viimeisimmässä arvioinnissaan, ja tässä nimenomaan herra Lamassur viittasikin vaikutusten arviointiin, niin CCTV-ehdotus ei sisällä mitään tällaista ja alustava komission arviointi totesi, että 0,14 prosenttia BKTstä meidän mielestämme tämä tulee olemaan korkeampi, sillä tässä ei huomioida poliittisia maan rakenteita. Olemme pieni vientiin suuntautuva valtio. Ja nämä säännöt, joita esitetään, eivät huomioi tätä seikkaa konservatiiviset arviot johtaisivat siihen, että noin 50 prosenttia yhtiöveropoistamme saattaisi hävitä, eli noin 4 miljardista eurosta puhutaan. Eli tämä on se arvio, joka on vuotuiselta pohjalta tähän liittyen tehty. Eli toimi, jota tässä esitetään, siis sinällään on hyvä kyllä, että asiasta keskustellaan ja olemme valmiit keskustelua käymään sen suhteen, miten verotuksellisia toimia on syytä parantaa, mutta Olemme kuitenkin eri tahoilta kuulleet, että verotukselliset kysymykset kuuluvat oman toimivaltamme piiriin ja tämä CCTP-ehdotus rikkoo tämän perusoikeuden. Kiitos. Nyt, nyt ei ole niinkään sisällöstä, vaan pikemminkin muodosta, joten varmistakaa, että kukin puhuu vain kolme minuuttia korkeintaan, että kaikki saavat puheenvuoron. Olisi lisätä, että Tarkoituksena ei ole millään tavalla harmonisoida veroastetta. Esittelen varmaan viittaa tähän lopuksi. Seuraavaksi puhuu edustaja Vocic, joka tulee Kyprokselta. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kommentoimalla tämä mietintöä. Ja lopuksi sain sieltäkin vielä Kyproksen parlamentin kannasta asiaan. Valiokuntamme on tarkastellut asiaa ja myöskin täysistunto on antanut lausunnon asiasta. Toteasin, että säännöt, joilla lasketaan veropohjaa yhdessä verokannan kanssa, vaikuttaa verotuloihin. Tämä saattaa olla kielteinen vaikutus verotulojen määrään. Tämä tarkoittaisi sitä, että meillä olisi vähemmän julkisia tuloja, jotka voitaisiin sitten käyttää esimerkiksi sosiaalisiin tarkoituksiin, sosiaalitukiin. Verojärjestelmän oikeudenmukaisuus on asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden kontolle, koska jäsenvaltiot vastaavat itse kansalaisille siitä, mitä ne tekevät. Siis, siis CTP ei ota huomioon niitä ongelmia, joita liittyy tiettyihin talouksiin jäsenvaltiossa, eikä se myöskään heijastele nykyisiä ja tulevia tarpeita, joita maalla on. Vaikutusarvio, jonka komissio on tehnyt, näyttää yleisesti ottaen erittäin myönteisiä tuloksia eurooppalaisten investointien kannalta, mutta kunnolla pitäisi arvioida sitä, kuinka saattaa syntyä kielteisiä vaikutuksia yksittäisissä jäsenvaltioissa, varsinkin kun pienistä talouksista, kuten Kyproksen taloudesta. Saattaa syntyä ongelmia ihmisten resurssien suhteenkin, kun pyritään mukautumaan näihin muutoksiin. Ja mitä tulee veron kiertoon, Tämä on asia, josta on keskusteltu OECDkin piirissä, ja BEPS-toimintasuunnitelma mainittiinkin. Lisäksi asiasta on puhuttu vuoden 2016 direktiivissä numero 1166 ATAD-direktiivissä nimittäin. Sekä BEPS että ATAD on pistetty täytäntöön jäsenvaltiossa, joten meillä ei ole mitään näyttöä siltä, että aiemmat toimet eivät riittäisi. Sen perusteella, mitä nyt sanoin, ja ottaen huomioon komission vaikutusarvion, on täysin selvää, että meillä ei ole selkeitä argumentteja, jotka puhuisivat sen puolesta, että olisi hyödyllistä, mikäli EU ryhtyisi toimimaan tässä toissijaisuusperiaatteen vastaisesti. Pikemminkin se, mitä nyt on ehdotettu, saattaa horjuttaa sitä joka on saatu aikaan, kun on pyritty jäsenvaltioiden kesken tekemään sopimuksia, jotka estävät kaksinkertaisen verotuksen kun sopimuksia tehtiin, silloin ei ollut CCTVtä edes ajatuksen tasolla. Tietystikin, mitä tulee sisämarkkinoihin, ne niin täytyy ottaa huomioon. Artikkeli, joka liittyy sisämarkkinoihin, on kuitenkin väärä oikeusperusta silloin, kun on kyse yhteisöverosta. Tämä saattaisi luoda vaaraisen ennakkotapauksen, mikäli sisämarkkina-artiklaa käytetään tässä pohjana tätä mietintöä varten. Me uskomme, että on äärimmäisen tarpeellista hyväksyä nämä kaksi direktiiviehdotusta, jotka ovat mukana valkoisessa kirjassa, jossa määritellään Euroopan tulevaisuus. Tämä on komission julkaisema asiakirja. Ja vain nämä kaksi vaihtoehtoista skenaariota osoittavat, tämä ei pelkästään osoita, että tätä ehdotusta ei tarvita. Näistä syistä, jotka mainitsin, me vastustamme kiivaasti koko tätä asiaa. Vieri from Alde. Alden edustaja, edustaja Virki. Olkaa hyvä. Dear colleagues. Hyvät kollegat, on hyvä nähdä nämä monet tarkistusehdotukset, koska monet ovat varsin rakentavia, ja parantavat tekstiä, varsinkin mitä tulee digitaaliseen toimintaan, on tärkeää, että tässä huomioidaan monitahoiset eh, toimet, kunhan vain ollaan eh, johdonmukaisia tämän ehdotuksen linjausten kanssa. Sitten jotkut näistä esityksistä vaikuttavat tähän itse lähestymistapaan, ja näin on tärkeää, että todellakin taataan verotulot kaikkiin jäsenmaihin. Nykyehdotus ei ole täydellinen, mutta mielessä kannattaa pitää se, että se tuo mukanaan kuitenkin monenlaista hyötyä yritysmaailmalle. Jäsenmaiden hallinto, eh, eh, sen eh, hallinnollinen taakka kuitenkin vähenisi. Ja tämän lisäksi enää ei tarvitsisi käydä läpi 28 eri hallintotapaa ja näin PK-yrityksille vihdoinkin tarjoutuisi mahdollisuus hyödyntää todella olemassa olevia sisämarkkinoita ja näin päästäisiin myös lähemmäksi yhtenäisiä pelisääntöjä eh, näiden monikansallisten yritysten kanssa. Ja lopullinen tavoitehan on eh, mahdollista kilpailu eh, huomioiden tässä infrastruktuurirakenteet ja verotukselliset menettelyt ja näin toivottavasti Eurooppa tulee mielenkiintoisemmaksi investoijia ajatellen on selvää, että emme voi eh, pelätä uutta järjestelmää, mutta tiettyjä turvamekanismeja silti tarvitaan, jotta mitään negatiivisia sivuvaikutuksia ei synny. Ja jos jotain syntyy, niin asioihin voidaan puuttua. Ja katsoisimmekin, että molemmat järjestelyt tulisi saada valmiiksi samanaikaisesti. Toisaalta kyllä ymmärrän, että epäilyksiä vielä varsin monilla on ja tämähän on tällainen eh, riitojen ratkaisumekanismi, asia, joka tulisi huomioida. Ja se tulisi pitää huoli siitä, että siinä vaiheessa, kun nämä kaksi säädöstä saadaan eh, toimintakuntoon, pitävät huolen myöskin ongelmatilanteiden ratkaisusta. Kiitos. Kiitos. Tarkistusten takaraja umpeutui jo eli jäsenten tarkistukset tuli esittää syyskuun loppuun mennessä. Sitten Vlosovic, Puolan edustaja, olkaa hyvä. Puheaikaa enintään kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset herrat. Puolan hallitus tukee toimia, joihin ryhdyttäisiin EU-tasolla, jotta varmistettaisiin se, että voitot, joita yritystoimista syntyy, verotetaan siellä, missä yritys voittonsa saa. Me uskomme, että muutossäännöissä tässä mielessä mahdollistaa sen, että kaikki maat pystyvät e-, e-, edistämään. Tähän liittyy monia hyötyjä, mutta jotakin haittojakin. Ensinnäkin henkilökohtainen henkilövero on tärkeä osa mahdollista voittoa. Vain jäsenvaltio voi päättää veroista ja veron määristä, itse veroasteesta ja sitten veropohja. Sitten mitä tulee CCCTB, meillä on tiettyjä epäilyksiä, mitä tulee rajat ylittävään määritelmään mahdollisista menetyksistä, tappioista. Sitten kolmas mahdollinen ongelmakohta syntyisi kun on erity, kyse erityistä merkintäoikeuksista, jotka liittyisivät omiin varoihin eri yrityksissä. Sitten meidän pitäisi ehkä yrittää varmistaa se, että tällaiset ratkaisut eivät häiritse mitenkään julkistaloutta. Me pelkäämme, että sitten kun on konsolidoitu tämä veropohja ja tietyn kaavan mukaan sitten jako tapahtuu, niin mahdollisia ongelmia saattaisi syntyä. Ja viides mahdollinen ongelmakohta, kun tarkastellaan komission tekemää ehdotusta, niin komissio toteaa, että se haluaisi siirtää jossakin määrin toimivaltuuksia paikallistasolta Euroopan tasolle, koska varsinainen paikka, jossa voittoja syntyy, sillä ei enää olisi niinkään paljon merkitystä. Sitten viimeinen on huolenaiheemme, mitä tulee tähän CCCTB-ehdotuksen, samoin CCTB-ehdotuksen, niin tämä liittyy siihen, missä määrin toteutuu toissijaisuusperiaate. Me uskomme, että jäsenvaltiot aivan hyvin pystyvät poistamaan tiettyjä kielteisiä aspekteja, jotka liittyvät veropolitiikkaan ja voivat soveltaa kansallisia toimenpiteitä. Voin viitata puolalaiseen äh, eh, säädökseen. Tavoitteena oli juuri toimia näin, varmistaisimme, että mitään että mitään ongelmia ei synny EU-tasolla johtuen tästä koko prosessista. Me myös uskomme, että enemmistö jäsenvaltioista ei ole täysin toteuttanut sisäisiä analyysejä. Tässä tarvitaan enemmän työtä ja pitäisi olla enemmän yksityiskohtaista tietoa, jotta voidaan varmistaa se, että jatkossa ei enää synny uusia ongelmia. Ja lopuksi toivon, että kun kaikki työ on tehty, niin uusi asetus hyödyttää niin yrityksiä kuin hallituksiakin. Kiitos. Mr. Fiedler from Czech Republic. Herra Fiedler Tsekin tasavallasta. Kolme minuuttia teillekin. Legislativní iniciativa CCTB. Lainsäädäntö, CCTB ja sitten kakkosvaiheessa toisessa Nämä ovat nimenomaan Ranskan ja Saksan tekosia ja he haluavat suojella omia tehottomasti toimivia markkinoitaan ja eivät näin ollen ole myöskään riittävän kilpailukykyisiä. Se, miten CCTV-laskelmat on tehty, eh, on ristiriidassa eh, kasvavien talouksien, kuten Tsekin talouksien kanssa. Se, miten laskelmat tehdään, eh, tässä ei välttämättä huomioida jäsenmaiden näkemyksiä. Ja selvää on, että nämä ehdotukset hyödyntävät Ranskan ja Saksan suuryrityksiä. Me ilman muuta vastustamme tämän tyyppisiä ehdotuksia. EU-vastaiset mielialat tuntuvat nousevan kaikkialla Euroopassa ja meidän mielestämme tämän tyyppiset neuvottelut tulevat äh, on lopetettava. Ja tärkeää olisi, että järjestettäisiin kaikkialla kansanäänestykset siitä, haluaako maa jatkossa vielä olla mukana EU-ssa. Vasta sen jälkeen on syytä mennä eteenpäin tämän tyyppisissä aloitteissa. Tässä on Lissabonin sopimuksen myötä esitetty paljon uutta, mutta näitä tehtyjä virheitä ei tulisi nyt toistaa. Tsekissä on jo tälle tielle menty ja itse olen eh, sellaisen puolueen edustaja ja kannattaja, joka tulee osallistumaan maassamme järjestettäviin vaaleihin ja kansalaisille todellakin annetaan mahdollisuus päättää asioistaan itse. Ja me todellakin toivomme, että tämä viesti saadaan läpi ja näin EU saadaan lähetettyä sinne, minne se kuuluu eh, epäonnistuneiden asioiden arkistoon. Ja vielä CCTPstä eh, sananen lopuksi. En nyt toista eh, kaikkia sanottua. Tietenkään kaikki sopii kaikille, yksi sopii kaikille menettelyä. Ei tule toteuttaa, se on ihan selvä. Kiitos. Now, uh, uh, Fabio De Masi. Fabio De Masi seuraavana. Hän on Euroopan parlamentin jäsen ja edustaa GUE-ryhmää. Vasemmistoryhmä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Vielä olen Euroopan parlamentin jäsen, kohta Saksan parlamentin äh, jäsen. Ja luulisin silloin saavani vähän enemmän puheaikaa, mutta ilmeisesti ei ole mahdollista näitä yhdistää tosissa. Olen saanut Paulin Alanin kanssa siitä, että verojärjestelmä ei enää sovellu tarkoituksensa 60 prosenttia maailman kaupasta tapahtuu yhden yrityksen sisällä. Ja me emme voi puuttua tähän, tämän mittakaavan veronkiertoon, jos tarkastellaan vain ö, veronkiertoa tai valtion tukijärjestelmää tai markkinaehtoisuutta. Tämä ei kuitenkaan ole verokilpailu palvelun loppu ei ole tarkoitus sinällään. Siis minulle tärkeää on se, että Apple ja Google maksavat sitten enemmän kuin tämä ehdotus on hyväksytty. Ja tässä minulla on tiettyjä äh, ongelmakohtia, jotka ottaisin esiin. Ensinnäkin harmonisoida voi veropohjaa, mutta jos olet tietyn, tiety, tiettyä minimiyritysverotusastetta, niin silloin ehkä syntyy vieläkin kiihkeämpää kilpailua veroasteita. Sitten jos tekee tästä veropohjasta laajemman tai kapeamman, tässä on ehkä ongelmia, koska kun tarkastellaan vaikka sitä, että komissio haluaa sallia rajat ylittävät tappion tunnustukset ennen kuin tämä kolmas konsolidaatio C tulee mukaan. Tämä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen jossakin osavaltiossa tästä. On jo kuultukin tänä aamuna, miss, että jotkut maat vastustaisivat tätä kolmatta c ja silloin on suuremmat mahdollisuudet äh, monikansalle yritykselle saada tappioiset tunnustuksen rajat ylitettyllä tavalla, kun tätä konsolidaatiota ei ole, kun Euroopan tasolla tarkastellaan, kuinka suuret voitot on ja miten ne jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Sitten toiseksi veron kierrovastainen direktiivi. Minä ymmärsin tämän aina minimistandardina ja jotkut jäsenvaltiot, jotka ovat kunnianhimoisemmia, voivat mennä pidemmälle. Nyt tässä ehdotuksessa veronkierron vastaisessa direktiivissä on tällainen maksimistandardi, joka on myös on mielestäni ongelma, koska me tarvitsemme myös kansallisia toimenpiteitä, jotta voidaan toimia vastoin sellaisia verokäytäntöjä vastaan, jotka tai yritykset, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Sitten on erilaisia tilinpäätöstandardeja. Ja jos on tämä CCCTB, mutta erilainen tilinpito, niin silloin tämä on valtava lahja kirjanpitofirmoille. Ja tähän asiaan kyllä varmasti pitää kiinnittää enemmän huomiota. Sitten tutkimus ja kehitys, supervähennys, artikossa 9 ja me pelkäämme, että tällainen huippuhyvitys samoin kuin patenttiboksit eivät vaikuta myönteisesti tutkimuksen kehitykseen, vaan antavat monikansallisille yrityksille paremmat mahdollisuudet pelata verotuksella ja mielestäni meidän ei tällaista pitäisi sallia, koska se, miten täytäntöönpanoa panoa täytän pannaan, siis me haluamme suurempaa verotuksesta oikeudenmukaisuutta, jotta ihmiset jälleen voivat luottaa eurooppalaiseen integraatioon. Kiitoksia. Should ask for three minutes Te voitte pyytää kolmen minuutin puheenjohtajan Berliinissä samaisesta aiheesta. Olen varma, että sen myöskin saatte. Seuraavaksi edustaja Prea Romaniasta. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja tämä huolestuttaa kaikkia jäsenvaltioita. Voisin todeta, että Romania tukee kahden vaiheen lähestymistapaa, kun on kyse yhteisöveropohjasta, ensin yhteinen yhteisöveropohja ja sitten yhdistetty sellainen CCTB ja sitten CCCTB, jotta voidaan luoda sellainen järjestelmä, joka on vakaa koko EUn kannalta. Mitä puolestaan tulee siihen, että digitaalitaloutta verotetaan nähdäkseen tämän aihe, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Tässä suhteessa hyväksymä ajatuksen, että digitaalitaloutta verotetaan, mutta meitä huolestuttaa tämä toinen vaihe, yhdistetty yhteisöveropohja, koska se vaikuttaa kansallisiin talousarvioihin asianmukainen verotus perustuu sille, että voittoa verotetaan siellä, missä se syntyy. Jotkut jäsenvaltiot voivat käyttää tilaisuutta hyväkseen. Kysymyksiä Lamassuure, kuinka te näette tällaisen kompensaatiorahaston toimivuuden? Voisiko sellainen toimia? Uh, Kuten totesin, keskustelun päätteeksi vielä esittelijät saavat puheenvuoron. Olen ihan varma, että edustaja Lamassur vastaa teidän kysymykseen. Seuraavaksi Suomesta herra Lohi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Suomikin pitää tätä järjestelmän, jos puhutaan CCCTP-järjestelmää, niin sen tavoitteita sinällään kannatettavina. Yritysten rajat ylittävän toiminnan helpottaminen on lähtökohtaisesti tärkeää sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, ja myös aggressiivisen verosuunnittelun estäminen on tärkeää. Tässä on kuitenkin kysymyksessä hyvin laaja, voi sanoa, että yritysverotuksen harmonisointihanke, joka kyllä herättää paljon kysymysmerkkejä. Ja erityisesti, kuten täällä on tullut aikaisemmissakin puheenvuoroissa jo esille, niin tämä rajat ylittävä tappiontasausjärjestelmä herättää kysymyksiä siitä, että kohdistuuko ne jatkossa sitten verot oikeaan maahan. Minusta on tärkeää se, että, että verot maksetaan sinne, missä se arvonlisä syntyy, eli missä tehdään tulosta. Ja sen takia tämä, voisi sanoa, että jakokaavakin tässä herättää kysymysmerkkiä. Onko se oikea? Siellä ei esimerkiksi oteta huomioon aineettomia hyödykkeitä, eikä se välttämättä heijasta sitä sitten lopullisesti, että missä tämä arvo todellisuudessa syntyy. Sen sijaan ne ajatukset, mitä täällä on nostettu esiin myös raportoijan taholta, että saadaan digitaalitalous myös mukaan maksamaan veroja, niin nämä pyrkimykset ovat erittäin kannatettavia ja niissä kyllä haluamme tukea, tukea yhteisiä, voi sanoa, linjauksia ja pyrkimyksiä siihen, että tähän päässään. Google, Facebookit ja muut pitää saada tietenkin syistäkin eh, mukaan sinne verojen maksajien listalle. Eh, vielä haluan todeta sen, että kun tässä on eh, tarkoitus lähteä luomaan mahdollisesti kahdenlaisia verojärjestelmiä, isot yritykset voisivat tulla tämän piiriin, niin, niin hieman epäilemme, että syntyykö tässä myös byrokratiaa sitten, kun on kahdenlaisia verojärjestelmiä. Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että suhtaudumme sinänsä tavoitteisiin myönteisesti, mutta kun kysymyksessä on alue, joka kuuluu perinteisesti valtioiden suvereniteetin piiriin, niin kyllä tämä vaatii vielä erittäin paljon työstämistä ja keskustelua ennen kuin voidaan edetä mihinkään suuntaan. Thank you very much. Hyvä. From uh, European Parliament. Se on Euroopan parlamentin jäsen Brian Hayes Irlannista. Sikäli kun tiedän, sinä et ole lähdössä yhtään mihinkään. Ei minullakaan mitään suunnitelmia tällä hetkellä ole lähteä täältä pois. Viimeinen huomio, joka täällä esitettiin kansainvälisen parlamentin kollegan suulla, oli erittäin tärkeä. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. En usko, että nyt pitäisi rynnimällä viedä tätä asiaa eteenpäin. Kaksi perusperiaatetta täytyy muistaa jotta mukaan keskustelussa. ensikään yksikään jäsenvaltio ei voi olla siinä tilanteessa, että se pakotetaan tekemään jotakin, mikä ei sen mielestä ole sen kansallisen edun mukaista. Oli erilainen siitä, mitä Lama Suuri sanoi aiemmin ystäväni ja kollegani Ranskasta. Hän totesi, että yksimielisyysperiaate tulee pätemään tämänkin ehdotuksen yhteydessä, koska ei ketään voi pakottaa sellaiseen, mikä ei ole hänen mielestään hänen kansallisen etunsa mukaista. Y- yhtäkään jäsenvaltioita ei siksi voida pakottaa sellaiseen, mikä sen mielestä vähentäisi, pienentäisi sen veropohjaa. Tämä on perusperiaate. Monet kollegat totesivat, että hyvin vähän on uskottavuutta koko tällä hankkeella toistaiseksi, kun on tehty arvioita niistä vaikutuksista, joita tällä olisi. Yksi esimerkki minun vastamaastani Irlannista. 7,5 miljardia saamme yhteisön veroja kerättyä. Puolet tästä tulee käytännössä kymmeneltä verovelvolliselta, hyvin suurilta monikansallisilta yrityksiltä, jotka tulevat minun, ovat tulleet minun maahani ja työllistäneet siinä satoja tuhansia ihmisiä. Kyse on todellisista ihmisistä, jotka maksavat todellisia asuntolainoja. Kyse on oikeista kansallisista ihmistään epäkelvoista operaatioista. Kaksi kymmenestä näistä verovellisista saattaa joutua tilanteeseen, että heidän tilanteensa heikkenee, mikäli Iranin veropohja heikkenee. Kyse on myöskin pienemmistä jäsenvaltioista, jotka ovat erittäin teollistuneita maita. Minä kuulin kyllä, mitä te sanoitte. Kuuntelen kyllä kohta, mitä te sanoitte, Rova Beres. Mutta kun on erittäin teollistuneita yhteiskuntia, joissa ei 67 luvulla ollut uutta vallankumousta, ja ne ovat siirtyneet pois tehdasteollisuudesta yhdessä yhdessä. Tämä täytyy ottaa huomioon valtavan paljon työtä täytyy vielä tehdä ja täytyy varmistaa, että ne jäsenvaltiot ja niiden jäsenvaltioiden parlamentit, jotka ovat täällä ilmaiset kantansa, myöskin saavat äänensä kuuluvien parlamentissa ja heidän näkemys otetaan huomioon, eikä niitä paineta villaisella, jotta parlamentin enemmistö ei sitten jätä heidän näkemyksensä syrjään. Tämä on merkittävän suuri vähemmistön näkemys. Meidän täytyy varmistaa, että meidän äänemme myöskin tulee kuuluviin. Tämä on todella tärkeä asia mikäli jotkut suuremmat jäsenvaltiot nyt yrittävät aggressiivisella tavalla suhtautua pieniin jäsenvaltioihin, ja tämä nyt on tärkeä asia. Sitten digitaalinen liikevaihtovero. Tämä olisi erittäin mielenkiintoinen ajatus. Tämä ei perustu niinkään voittoon, vaan pikemminkin liikevaihtoon. Tätä täytyy hetkeksi pysähtyä miettimään. Mikäli näin on, tämä saattaisi hyvinkin auttaa suurempia, kaikkein suurimpia monikansallisia, joilla on varaa saada aikaan tappioita sen sijaan, että se, tässä otettaisiin pienempiä yrityksiä, mikäli tälle tielle lähdetään. Tämä näyttää siltä, niin kuin kyse olisi yhden talouden sektorin rokottamisesta, jo, jolla on hyvin paljon omistajuutta Yhdysvaltain puolella. Tämä on kilpailupolitiikkaa, jolla pikemminkin rokotetaan Yhdysvaltoja. Me saamme aikaan tuloksia vain ja ainoastaan, mikäli käymme keskustelua ja myöskin kuuntelemme, mitä vastapuoli sanoo. Poulsen. Edustaja Poulsen seuraavana Tanskasta, ellen erehdy. Olkaa hyvä. Mange tak. Kiitos puheenjohtaja. Mikrofoni, puhujan mikrofoni. Tanskan tilanne on vähän samanlainen kuin mitä äsken kuulimme Irlannista. Eli olemme vientivoittoinen maa, pieni valtio ja nämä järjestelyt aiheuttaisivat meille tappioita, mutta silti oma puolueemme on tällaisten järjestelyjen kannalla. Mutta toivottavasti sitten jonkinlaiset korvaukset ovat mahdollisia. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tuemme lähestymistapaa siksi, että on katsottava, miten halutaan nämä kilpailukysymykset järjestää ja hoitaa. Tanskan hallitus on kirjeen muodossa kertonut omasta kannastaan. Suurin osa puolueistamme on sitä mieltä, että tämä ei välttämättä ole toissijaisuusperiaatteen vaatimusten mukainen lähestymistapa, mutta eh, sehän on sinällään muotoseikka. seikka ja jo varsin eh, kauan on eh, siitä, eh, kun meillä olisi ollut täysi määräämisvalta silloin, varsinkin kun puhutaan monikansallisista yrityksistä. Todella pääomaliikkeet, ne ovat vahvistuneet. Ja tärkeää olisi, että Eurooppa näissä kysymyksissä onnistuisi tekemään yhteistyötä ja löytämään sellaisen mallin, joka olisi yhtenäinen ja hyödyttäisi kaikkia. Samassa veneessähän tässä ollaan. Ja Tarkistusehdotukset ovat hyviä. Eilen tutustuin niihin todellakin parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus. Ei ole kyse, kyse siis pelkästä verovilpistä, vaan myöskin veronkierrosta. Se on myöskin tärkeä asia. Ja erittäin tärkeää olisi tässä yhteydessä huomioida myöskin eh, digitaalinen verotus ja katsottava, miltä pohjalta tietoja kerätään. Tanskan verotuksellinen pohja on varsin laaja ja se kaventuisi tämän esityksen myötä. Mutta siis periaatteessa me tuemme tätä ehdotusta, ei nyt välttämättä ihan nykymuodossaan vielä. Ja täällä muutkin ovat asiaan kritiikkisiä huomioita esittäneet. Esimerkiksi miten tutkimuksen ja kehityksen mm, kysymykset tässä yhteydessä huomioitaisiin. Eli tässä ilman muuta on vielä paljon työnsarkaa jäljellä, mutta oman puolueeni osalta voin todeta, että eh, tähän suuntaan meidän kuitenkin on mentävä. Vaihtoehtoja tälle ei ole. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Balauras Kreikasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Me puollamme yhteisiä sääntöjä yhteiselle yhteisöveropohjalle silloin, kun on kyse monikansallisista ryhmistä, mm, yrityksistä. Haluaisin sanoa, että erityisesti Kreikassa on paljon veronkiertoa ja on nähty erilaisia listoja, kuten tämä surullisen kuuluisa Lagarde-lista, Siksi me sitä kutsumme. On muitakin nimiä kyllä annettu, mutta tällaisia listoja sitten kiertää. Ja minun mielestäni meillä on paljon työsarkaa ja meidän pitää olla päättäväisiä. Kuuntelin tässä aikaisempia puhujia. Ja yksi asia kiinnitti huomioni. Monikansalliset yritykset maksavat yhden kolmas osan siitä, mitä pieni kirja, kauppa tai sekatavarakauppa maksaa tai vaikka pieni tehdas maksaa tai joku maatalousyritys. Siis vain yksi kolmasosa siitä, mitä nämä pienet yritykset joutuvat maksamaan veroina. Nyt. En usko, että meidän pitäisi muuttaa 750 miljoonan kynnystä, mitä tulee yhteiseen yhteisöveropohjaan. Me sovimme, että voidaan poistaa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ja puolemme sitä, että edistetään innovaatiota ilman, että verotulot tästä kärsivät. Ja sitten luonnollisesti on nämä muut toimenpiteet, jotka voivat myönteisesti vaikuttaa, koska ne vähentävät yritysten velkaa ja näin vähentävät myös riskejä, ja vaaroja, joita liittyy suureen velkaantuneisuuteen. Nyt sitten digitaalisessa taloudessa tämä ei vaikuta pelkästään niihin yrityksiin, jotka soveltavat näitä sääntöjä. Sanoisin, että puhumme tässä laajemmista puitteista. Haluaisin nyt toistaa yhden asian, josta on useinkin kirjoitettu, ja mielestäni tämä on hyvin huomiota herättävää. Google, Google ja Apple eivät maksaneet viittä miljardia euroa pelkästään EU-ssa kolmen vuoden aikana. onnistuivat välttämään tällaisen valtavan määrän veroja. Me puhumme suuresta mustasta veronkiertoaukosta. Mielestäni meidän pitää tällaisella kyllä jotakin tehdä, jos EU haluaa edetä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia myöskin erinomaisesta ajoituksesta, ajankäytöstä. Seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Itävallasta, edustaja Reigner. Hän on sattumoisin myöskin oikeustansioiden valiokunnan varjoesittelijä. Oikeustansioiden valiokunta on jo antanut lausunnon tähän mietintöön. Kiitos. Sekin kollegalle toteaisin, että yhtiövero ovat 35 pudonneet 25 tänä päivänä. Eli tämä varmasti on jo selvä viesti sen suuntaan, että olisi toimittava näissä asioissa. jatkan tästä sitten saksaksi. Toimin oikeusasioiden valiokunnassa ja vastaan direktiiviin liittyvästä mietinnöstä ja tästä on jo äänestettykin. Ja ehkä nostan esiin muutaman pääelementin, jotka nimenomaan vaikuttivat siihen, että kaikki tukivat tätä esitystä. Ensinnäkin asiasta äänestettiin ja enemmistön kanta saatiin eh, sen näkemyksen taakse, että kyseessä on paketti, eli eh, konsolidointi näiden laskelmapohjamenettelyjen kanssa rinnakkain. Ja tärkeä elementti on myös seuraava, eli se, miten digitaalinen yritys määritellään. Mehän tiedämme, että tänä päivänä yritykset kyllä hyödyntävät digitaalisia eh, rajat ylittävyyden mahdollisuuksia – Esimerkiksi BEPSin toimi yksi eh, on kirjannut tämän asian ja esittänyt sille myöskin määritelmän. Ja tämä on tärkeä seikka ja tärkeä asia eh, huomioida myöskin sitten lopputuotteessa. Ja tämän lisäksi mainitsisin vielä asian, jota pidän myöskin erittäin tärkeänä ja jota enemmistö myös tuki. Eli tämä 40 miljoonan raja, mitä tulee soveltamiseen. Eli tässä tulisi lähteä laskemaan direktiivissä liikkeelle yritykset, jotka voidaan määritellä suuriksi, jotka ylittävät siis 40 miljoonaa, tulevat soveltamisalan piiriin. Ja tämän lisäksi vielä toteaisin tämän, nostaisin esiin tämän poikkeuksen liittyen tutkimuksen ja kehitykseen. Tässä ei niinkään ole verohelpotuksesta kyse, vaan pikemminkin e, julkisesta tukemisesta. Ja kaiken kaikkiaan siis juuri valiokunta e, päätyi todellakin varsin maltilliseen, eh, tai yleensä se on varsin maltillinen, mutta nyt kuitenkin päätyy tässä myöskin tällaisen astettaisen lähestymistapaan. Ja tärkeää tässä kuitenkin olisi saada mukaan myös kansalliset tahot tähän yhteiseen hankkeeseen. Seuraavaksi Italian parlamentista herra Guerrieri. Yes, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että me kyllä kannatamme sisällöllisesti tätä esitystä. On ymmärrettävä, että tässä nyt pyritään yksivälisesti vastaamaan globaaleihin digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin. On selvää, että eh, hyöty voidaan ja voitot voidaan kirjata monissa eri kohteissa ja laskelmatekniikatkin ovat varsin eh, monimuotoisia. Aggressiivista verosuunnittelua käytetään ja tämän lisäksi sitten huomioida myöskin tekijäoikeuskysymykset näissä yhteyksissä. Ja näin ollen meidän on todellakin eh, modernisoitava yhtiöveropuitteistoamme, jotta sisämarkkinoilla enää tilanne ei olisi niin sirpaloitunut kuin mitä se nykyään on. Ehdotusta on syytä tukea. On erittäin tärkeää, että EU tekee yhteistyötä näissä kysymyksissä. E, yhteistyötä euroalueella ja EU:ssa ei ole riittävästi tehty yhteisiä ponnisteluja tarvitaan. Jotkut jäsenmaat tietysti ovat kritisoineet asiaa, mutta toteaisin, että nämä vasta-argumentit eivät ole kovinkaan vakuuttavia. On erittäin tärkeää tehdä selväksi se, että yhteinen yhteisöveropohja ei suinkaan tarkoita sitä, että maan tulee ottaa käyttöön joku tietty vähimmäisverokanta, eikä se myöskään tarkoita sitä, että jouduttaisiin keskinäiseen kilpailutilanteeseen, vaan Tämä vain tarkoittaa sitä, että jos saadaan yhteisöveropohja, niin näin suljetaan mahdollisuus monikansallista yritykseltä manipuloida tilannetta. CCCTB-järjestelyn puitteissa yrityksen verotettava tuotto jaettaisiin niiden jäsenmaiden välillä, joilla yritys toimii, lähtien liikkeelle toiminnan koosta kussakin maassa ja toisaalta tietysti verokannasta. Ja hyvä, että monet yhtiöt ovat valmiit tukemaan tätä siltä pohjalta, että näin mm, saataisiin eh, selkeämmät puitteet menettelyille. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää ymmärtää se, että yhteinen yhteisöveropohja lisäisi eh, kilpailua, ei siis vähentäisi sitä jos päästään harmonisointiin eh, veropohjan eh, suhteen, niin silloin tällaisia alaspäin suuntautuvia paineita syntyy vähemmän. Ja tämä on ihan selvä asia. Ja tätä taustaa vasten Mm, pidän erittäin tärkeänä ja todellakin tuen eh, eh, sitä lähestymistapaa, että tarvitaan hyvin vahva ja syvällinen vaikutusten arviointi, jotta sitten toivottavasti tässä asiassa päästään mahdollisimmin hyvin eteenpäin tulevaisuudessa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Busutil Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea Irlannin ja Kyproksen kollegoita, jotka esittävät asiansa erittäin hyvin, kun he vastustivat näitä ehdotuksia. Heidän tavoin minäkin katson, että ensinnäkin tässä loukataan toissijaisuusperiaatetta, subsidiariteettia. Tämä on selkeästikin osa-alue, joka liittyy verotusoikeuteen, ja verotusoikeus kuuluu kansallisille jäsenvaltioille. Ja mikäli tähän mennään, tässä todellakin loukataan subsidiariteettiperiaatetta. Tämä saattaa olla myöskin erittäin ikäviä, valtavan suuria seuraamuksia joissakin maissa. Seuraamukset olla erittäin vakavia, kun on kyse verotuloista, mutta myöskin työllisyydestä ja työpaikan luomisesta. Emme voi pelkästään toivoa, että ongelmia ei synny. Nämä ovat vakavia ongelmia jotka saattavat kohdata lukuisia valtioita, kun nämä ehdotukset, mikäli otetaan käyttöön. Ehdottaisin, että nämä huolet täytyy ottaa vakavasti tavalla huomioon. Vaikuttaa siltä, että nyt ehdotetaan sitä, että luotaisiin jonkinlainen kompensaatiorahasto, jota voitaisiin auttaa niitä, joiden kontolle koituu ikäviä vaikutuksia. Tämä palaa takaisin kysymykseen, miksi pitäisi haitata maantaloutta alun perinkään, mikäli sitten joudutaan maksamaan korvauksia. Minä tulen maasta, puheenjohtaja, joka on äärimmäisen Eurooppa-myönteinen, mutta minunkin maassani ihmiset eivät voi kerta kaikkien ymmärtää, miksi tällaisia ehdotuksia tehdään ja miksi Euroopan unioni haluaa ylipäänsä puuttua täysin kysymyksiin. Ihmiset katsovat, että Euroopan unioni ei tee paljonkaan niiden asioiden suhteen, joihin sen pitäisi puuttua, mutta sen sijaan kyllä pistää nenä asioihin, jotka eivät sille kuulu. Ja tämä johtaa tietystikin jossakin määrin Eurooppa-vastaisiin näkemyksiin. Me kaikki tiedämme, miten kielteisiä ja ikäviä seuraamuksia tällaisen on ollut joissakin maissa. Populistipuolueet ovat nostaneet päätään kaikille Euroopassa juuri tämän vuoksi. Uskon, että meidän pitäisi olla äärimmäisen varovaisia tällaisten erityisten suhteen. Joukko jäsenvaltio selkeästi vastustaa ehdotuksia, joten tämä vastustus täytyy ottaa kunnolla huomioon. Kiitoksia paljon. Nyt jälleen kerran Euroopan parlamentin jäsen ehdottaa edustaja Kathy. Hän on QE-ryhmän, vasemmistoryhmän varjoesittelijä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. En halua toistaa, mitä muut ovat sanoneet mutta panen asian hiukan poliittiseen kontekstiinsa. Henkilökohtaisesti vahvasti puolellaan sitä, että oma maani pyrkii kestävämpään teollisuusstrategiaan, joka ei perustu pelkästään veroetuihin monikansallisille yrityksille, kun houkutellaan näitä yrityksiä pieneen maahan. Kaikkien pitäisi maksaa oma osansa, koska ei ole sellaista hallitusta, joka voisi to, harjoittaa kestävämpää poliittista toimintaa, niin kyllä huolia tunnetaan kautta poliittisen spektrin Irlannissa minkälaisia verotuloja voitaisiin saada CCCTBstä. Niin sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia taloudellemme ja julkisille palveluillemme tätä kautta. Sitten omat huolenaiheeni pääongelmana se, että jäsenvaltioita on pyritty siirtämään valtuuksia komissiolle siitä vastineesta, että luvataan, että uusi järjestelmä lopettaa sen, että monikansalliset yritykset siirtävät voittojaan on varsin epätodennäköistä kuitenkin, että tämä tavoite saavutettaisiin. Tietysti kun ajatellaan, tämä, jos verotushan lopettaa voittojen siirrot, sen pitää olla globaalia toimintaa ja täällä pitää olla tietoinen siitä, että kun toteutetaan CCCTVtä EU-tasolla, siihen liittyy riski siitä, että tämänhetkiset mm, tappiot muusta maailmasta <laughs> siirtyvät tavallaan tänne ja Joten jos EU pelkästään tässä toimisi, se voisi poistaa kannustimet voittojen siirrolla ja vielä pahentaisi tilannetta ja voittoja voitaisiin siirtää sitten EUn ulkopuolelle. Ehdotus tietysti koskee vain yritykset, jotka toimivat pysyvästi EU:ssa ja pyritään estämään voittoja EUn ulkopuolisille tytäryhtiöille. Yksi vaihtoehto pitäisi olla se, että laajennetaan tätä säädöstä niin, että se kattaa kaikki ulkois, ulkomaiset tulot. Miten määritellään ulkomainen yritys komission etuksessa? Näin voitaisiin ehkä välttää se, että monikansalliset yritykset menisivät ansaitsemaan voittonsa EUn ulkopuolelle. Minä tiedän, että esittelijä on osittain käsitellyt tätä kysymystä CCCTB-mietinnössä ja sitä voitaisiin soveltaa kaikissa tapauksissa. Sitten kun ajatellaan globaalia konsolidoitua mallia, se, siihen liittyy myös mahdollisia etuja. On tärkeää ottaa myös esille, että on tullut tällainen tutkimus ja siinä on osoitettu, että veropohja, yritysveropohja on pienentynyt EU-ssa, e eikä juurikaan suuria voittoja syntyisi, vaikka siirryttäisiin tällaiseen yhtenäiseen jakokaavaan. Tunnen myös huolta siitä, että tässä veronkierrovastaisessa direktiivissä on käsitelty CCCTVtä niin, että on keskitytty veronkiertotoimiin, kiertotoimiin, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa. Sitten lopuksi meidän pitää tukea yhtenäistä ehdotusta verotustoimista. Tätä mielestäni Euroopan kansalaiset odottavat ja meidän parlamentin jäsenen pitäisi tätä tukea riippumatta poliittisesta perheestämme. Edustaja Pereira seuraavaksi Portugalista. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä muutama huomio parlamenttimme kannasta. Oma valiokuntani ja Euroopan kysymysten valiokunta hyväksyi juuri omassa parlamentissamme mietinnön, joka mm, tarkastelee kysymystä yhteisestä yhteisöveropohjasta ja suhtautuu lähe pitkälti siihen – myönteistä, mutta katsomme kuitenkin, että se ei kunnioita toissijaisuusperiaatetta ja katsoisimme, että näihin tavoitteisiin ei ö, voi päästä kuitenkaan maakohtaisella toiminnalla ja siksi ehkä voisi olla järkevää ajatella yhtenäisiä sääntöjä. Ja unionin tasolla on syytä edetä. Suhteellisuus kannattaa kuitenkin huomioida, kun näihin tavoitteisiin halutaan päästä. Eli suhtaudumme sinällään myönteisesti, vaikka keskusteltava, kuten kynnysarvot vielä on, 50 miljoonaa on liian korkea, eli sitä olisi alennettava. Ja sitten Tässä ei ole kovinkaan paljon puheaikaa, joten vedän nyt yhteen näkemyksiämme tästä asiasta. Mutta kun tässä nyt on puheenvuoroja kuultu, niin on tullut selväksi se, että joillekin maille, ei välttämättä ihan pienillekään, Irlanti sanoi, että pienet ovat samalla linjalla. No, ei välttämättä. Mekin tulemme pienestä maasta ja olemme vähän eri linjoilla. No, joillain pienillä mailla ehkä on yhtenäisiä näkemyksiä tähän asiaan. Ja tietysti nämä näidenkin argumentit eh, on otettava eh, huomioon. Mutta Ennen kuin eh, on saatu aikaan kattava vaikutusten arviointi, on mm, hankala mennä sanomaan mitään. Eli ensi vaiheessa eh, kannattaa ehkä kuitenkin miettiä, eh, onko menettely reilu, onkohan eri mailla vain erilainen tapa tehdä laskelmia, mitä tulee näihin veropohjiin ja miten sitten näistä mahdollisista suuryritysten siirroista kukin hyötyy. On syytä siis keskustella näistä asioista ennen kuin sitten saadaan vaikutusten arviointi tehtyä. Ja sitten keskustelun päätteeksi, kun joistain perusperiaatteista on sovittu, on syytä siirtyä kakkosvaiheeseen ja järjestää vaikutusten arviointi siitä, miten paljon kukin maa häviää tai voittaa ja kuinka tämä tapahtuu ei nyt erityisesti halua tässä painottaa Irlantia, mutta kun nyt Irlannista puhutaan, niin johtuuko tämä näistä säännöistä vai tästä verokannasta? Irlannin verokantahan on ollut pitkään varsin alhainen ja se on ollut yksi syy eh, sille, että se on hyötynyt menettelyistä ja en ymmärrä, eh, miksi nyt 50 prosenttia eh, tulisi tappioita eh, Irlannille. Eli on tärkeää selvittää, kuinka paljon tappioita tulisi ja miksi, kuinka niitä tulee. Ja sitten mahdollinen kompensaatiorahasto. kuin herra suur totesi, saattaa olla hyvinkin tarpeellinen, koska ne maat, jotka menettäisivät, mm, saisivat tällä tavalla mm, korvauksia ja tästä rahastosta saattaisi olla hyvinkin hyötyä. Kiitos. Next speaker. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, totesin, että nyt on Tämä oli viimeinen, tämän, tämä nyt viimeinen puhuja kansallisesta parlamentista. Meillä on kaksi puhujaa vielä Euroopan parlamentista. Aika on vielä, joten voimme mahdollisesti antaa heille puheenvuoron, mutta nyt puhujalista voidaan kyllä sulkea tähänkin. Edustaja Kreiner Itävallasta on seuraava edustaja kansallisesta parlamentista. Kiitos puheenjohtaja Ilma, että menee nyt yksityiskohtiin räätyyttävistä tappioista ja muista aiheista, jotka Paul Tangin muut ottivat esiin. Haluaisin Minimi-vero kantaa ehdottaa vielä verokäytäviä. Näiden kahden pitäisi olla siemäiset kaksoset CCCTVn kanssa. Näiden pitäisi kulkea käsi kädessä, koska muutoin käy niin, että yhteisöveropuolella kanibalismi jatkuu. Siksi täytyy olla minimivero kanta. Meillä on erittäin suuria yrityksiä ja erittäin rikkaita henkilöitä, jotka ovat hyötyä eri veroasteista, koulut, eläkeläiset, sairaalat ovat pulassa, koska pieni osa yhteiskunnastamme ei maksa veroja. Meidän täytyy kaikkien puhaltaa yhteen hiileen. Ja varsinkin ne, jotka pärjät erittäin hyvin, ansaitsevat paljon, heidän täytyy maksaa oikeudenmukainen osansa, ei pelkästään työntekijöiden ja pk-yritysten pidä maksaa, vaan kaikkien. Jos NCTB kyllä, mutta vain ainoastaan niin kyllä minimivero kanta myöskin, taikka verokäytävät niin, että on erilaisia mahdollisuuksia maille, jotka ovat talouskehityksessä vasta pikkuhiljaa elpymässä, ne voivat pienemmän verokkaana määritellä, mutta sitten samalla myöskin Itävalta ja Saksa, jotka eivät joudu ottamaan muita kiinni. Sitä on se kommentoida vielä toissijaisuusperiaatetta. Olen nyt sen niin, että yhteisötasolla ja alueellisella tasolla tasolla ja paikallisella tasolla tehdään asioita, riippuen siitä, minkälaista politiikkaa halutaan pistää täytäntöön. Täytyy katsoa, kuka vastaa sitä tänä päivänä. Ja pitää kysyä, millä tasolla toimet ovat kaikkein tehokkaimpia, mikäli puhutaan yritysten verottamisesta, jotka tekevät työtä 37 28 Euroopan jäsenvaltiossa. Uskon, että silloin verotuskysymys ja se, miten niitä yrityksiä verotetaan, täytyy tietystikin hoitaa Euroopan tasolla, koska nämä yritykset toimivat Euroopan tasolla, ainakin siis osassa Eurooppaa. Ja mikäli noudetaan toissijaisuusperiaatetta, niin se pitäisi sanoa kyllä. Kyllä meidän täytyy verottaa suuria yrityksiä, jotka toimivat useassa Euroopan maassa. Euroopan tasolla täytyy tämä asia silloin hoitaa. Kiitoksia. Ennen viimeistä puhujaa. Edustaja Sand Euroopan parlamentista SND-ryhmästä haluaa puhua. Kiitos. Totta kai verovilppi ja aggressiivinen suunnittelu ovat tässä keskiössä, mutta tietysti eh, kansallisesti pitkälti tulee näitä vastaan taistella. Ja jos mennään eh, eurooppalaisen harmonisaation niin silloin laitetaan eh, kärryt hevosen eteen, sillä verotukselliset toimit, niitä pienet valtiot, Irlanti ja muut taloudet erityisesti tarvitsevat, koska ne saavat tästä eh, kilpailuhyötyä, jota muuten ei olisi. Ja verokilpailua on jo rajoitettu tämän kasvu- ja vakaussopimuksen myötä ja on löydettävä muita lähteitä sitten, jos tulee näitä verotuottojen tappioita ja on katsottava, miten nämä kaikki toimivat. Jos nyt määritellään yhteinen yhteisöveropohja ja sitten esitettäisiin vähimmäisverokantaa, niin se ei kyllä ole toimiva. Vaikka Yhdysvallat on federalistinen rakenteelta, niin silläkään ei ole tällaisia järjestelyjä. Eli finanssipoliittinen sopimus on olemassa ja jäsenmaille esitetään vain muita rajoitteita enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. jos jäsenmaat voivat toimia itsenäisesti, ne voivat tehdä paljon enemmän verovilpin kitkemiseksi. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa vatka on osoittautunut varsin tehokkaaksi keinoksi. EU on sitten kehittänyt omaa fatkaansa laajentamalla hallinnollisen yhteistyön direktiiviä. Ja kun nyt näin on, en oikein ymmärrä, miksei kansallisesti voi mennä pidemmälle, julkaista selvää toimijoiden ja yritysten luetteloa, jotka kuuluvat äh, sen toimintavallan piiriin, ja tartuttava näihin. Ja tällä tavalla saataisiin indikaattorit aikaan ja mahdollistettaisiin myöskin toiminta rajat ylittävästi ja kansallisilla markkinoilla. Ja sitten on mahdollista eri tavoin tehdä tarkistuksia ja tarvittaessa FAT-pohjaista menettelyä voitaisiin kehittää, jos halutaan päästä paremmin yritysten toiminnan jäljelle. Ja muitakin välineitä on, joilla voidaan kitkeä veropetoksia. Ja tietysti säätelyveroa voidaan esittää valtioiden tasolta, jos halutaan jollain tavalla kompensoida menettelyjä. Eli jos halutaan verovilppiä kitkeä, niin e, olemassa olevia kansallisia keinoja ei ole vielä riittävän hyvin hyödynnetty. Nyt esillä oleva EU-tason ehdotus ei palvele jäsenmaiden etuja ja tärkeää olisi lisätä e, avoimuutta EU-tasolla ja myöskin OECD-tasolla. Beres from... Kiitoksia sitten Pervenche Beres Ranskasta kolme minuuttia. Kiitoksia. Puheenvuorot seuraavat toisiaan, jotkut muistuttavat toisiaan, toiset eivät. Hämmästyttää kuitenkin keskustelun sävyltä täällä nyt on käyty, ikään kuin tässä olisi kyse huonosti valmistelusta, kiireisestä suunnitelmasta, hankkeesta – jossa vielä niin paljon työtä olisi tehtävänä. Tämän vaalikauden alusta lähtien minua on kuitenkin hämmästyttynyt, miten kansalaisten, siis äänestäjiemme mielessä, onko se sitten pansasta tai EU-tasosta, e niin kuitenkin veronkierron vastainen toiminta, veropetokset ovat saaneet yhä enemmän merkitystä myös neuvostossa. Nyt ajatus siitä, että edettäisiin kahteen tai kolmeen CNTB. Vastaan tätä tapaa en nyt käytä hienoja sanoja, kuten ja valtioiden köyhtymistä, köyhtymisen vastainen toiminta, mutta tiedämme kuitenkin hyvin, miten valtioiden on hankala, vaikea rahoittaa julkisia palveluitaan, toimia epätasa-arvoa vastaan ja järjestää tulonsiirto, koska yritykset ovat kehittäneet uusia tuotantotapoja. Ja sitten minun myös hämmästyttää, kun näen, että tulee sellainen vaikutelma, niin kuin tämä ihan uusi ehdotus. Tämä jo toinen ehdotus, joka tulee komissiolta. Meillähän oli jo kauan sitten Rova prima rolon työryhmä, joka totesi, että ennen kaikkea yritysten verotuksen kautta oli mahdollisuus, mahdollisuus, mahdollisuuksia toimia. Oli tällaista vääristynyttä epävapaata kilpailua, joita käytiin jäsenvaltiossa. Ja ihan oikein sitten komissio on vetänyt tästä oikeat johtopäätökset. Siis suoraan sanottuna en kyllä oikein nyt ymmärrä, mihin tällä keskustelulla tänään pyritään. Ja panenkin merkille muuten, että kun varmaankin enemmistö meistä tulee käsittelemään artikla, 13 artiklaa Tallinnassa muutaman päivän päästä aihe, jonka puheenjohtajavaltio on valinnut, jotta voisimme tehokkaammin kerätä veroja. Jos tämä nyt on tavoitteena, niin suoraan sanottuna mielestäni meidän pitäisi kyllä lähteä, lähteä liikkeelle jokaisen, että saadaan mahdollisimman hyvät tulokset aikaan tästä komission hyödyllisestä ehdotuksesta. Ja nyt ilmaisisin teille huoleni. Nimittäin se, mitä nyt näen tapahtuvan mm, meidän maissamme. Tietysti ei Euroopan parlamentin jäsen, mutta joskus kyllä seuraa, mitä alku kotimaassa tapahtuu Ranskassa. Ja näin kyllä, niin kuin presidentti Macron sanoi, hän puhui yhteisöverosta, jolla on yhteinen veropohja. Ja sitten kun tällainen on käytössä sisämarkkinoilla, niin tullaan käymään varsin erilaisissa olosuhteissa. Mielestäni on parempi kaikkien kannalta keskustella yhteisöpöydässä komission ehdotuksesta. Tätä kautta lisäksi ja niin kuin tässä esittelijät sanovat, niin tätä kautta voidaan alkaa verottaa digitaalista taloutta. Ymmärrän kyllä, että kaikki puhuvat toiseusperiaatteesta, su- suvereenisuudesta, mutta joskus hyvä toiseisuusperiaate voi toimia myös EU-tasolla ja hyvä täydentävyys voi tarkoittaa myös sitä, että löydetään liikkumavaraa, jotta voidaan toteuttaa parempaa verotusjärjestelmää niin kotimaan kuin EUnkin tasolla. Fairness. Tiukkuuden nimissä, ennen kuin annan kahdelle esitteleville puheenvuoron, haluaisin itse esittää lyhyen kommenttini. Miksi me puhumme tästä aiheesta? Syy on selvä. Jotkut meistä ja monet taloustieteilijät katsovat, että jotkut maat käyttävät verojärjestelmää hyväkseen ei pelkästään investointien elvyttämiseksi, vaan myöskin saadakseen rahaa, jonka pitäisi kuulua joidenkin muiden maiden talousarvioon. Tällainen ajatus tuskin saa paljonkaan tukea. Tästä tuskin kukaan tukee. Kyse ei ole tar- tarkoitus ei ole harmonisoida verokantaa. Eikä tämä tarkoita sitä, että kansallisen itsemäär- itse- on loppu. Tämä täytyy tehdä selväksi. Minun nähdäkseni tämä on suorastaan fantastinen ehdotus, koska strategisesti katsottuna, mikäli halutaan uudenaikaista verojärjestelmiä, täytyy varmistaa, että verot voidaan helpommin kerätä. Yritykset saavat suuria säästöjä, koska sitten kun ne tekevät veroilmoituksia ja suuri yleisö on myöskin suojattu siltä, että verotus kasvaa sitten, kun maa ei pysty yrityksiltä keräämään veroja. Ja kyse myöskin oikeudellisesta kilpailusta, koska verojärjestelmien vääristymää tai haittavat kilpailua. Lopuksi jotakin, mitä Portugalin kollega sanoi. Nyt ei ole kyse keskustelusta suurten ja pienten jäsenvaltioiden välillä, vaan kyse on niiden keskustelusta, jotka katsovat, että tästä on hyötyä ja toisaalta jotkut uskovat häviävänsä suhteessa nykytilanteeseen, mikä nyt vaan otetaan käyttöön. Totesin jo, että kaikki äänenpainot otetaan kuulevin korvien kaikista huolista keskustellaan. Olipa sitten pienten tai suurten huolista kyse, tai niiden huolista, jotka uskovat, että he hyötyvät tästä, ja niiden huolista, jotka katsovat, että eivät hyödy tästä. Ajatuksena oli, että järjestettiin tämän kuuleminen huomat siitä, että meillä oli vain vähän aikaa käytössä. On hyvä, että me ymmärrämme toisemme paremmin. Ja tulevat keskustelut kenties ovat sellaisia, että voidaan enemmän puhua teknisistä kysymyksistä. Ja samalla voidaan pyrkiä rakentamaan siltoja, koska uskon, että kaikki haluavat hyvän ehdotuksen, joka on hyväksi meidän koko Euroopallemme. Mutta nyt päätän puheenvuoroni tähän ja annan puheenvuorot esittelyille, jotka kumpikin saavat viisi minuuttia loppupuheenvuoroon varten. Paul, voisitko sinä puhua ensin? Uh, thank you very much for... Kiitos, kiitos näistä puheenvuoroista. On hyvä kuulla kaikki nämä ajatukset varsinkin. On hyvä, että täällä nyt keskustelua käydään ja saadaan kuulla myöskin kansallisten parlamenttien näkemyksiä, jotta ei synny vaikutelmaa, että täällä eh, Euroopassa vain asioista päätetään ja suunnittelen tässä kohtaa Iranin matkaakin. Ei tässä ehkä niinkään ole kyse isoista suurista yrityksistä, <laughs> olisikohan tässä sitten tällainen jako saarivaltiot vastaan eh, mantereet, mantereella olevat valtiot, no ei varmasti tähänkään jakolinjaa voi vetää. Alankomaat, eh, oma kotimaani eh, kantaa myöskin huolta näistä kysymyksistä, vaikka nyt hieman on syntynyt ilmapiirin muutosta. Meidän maamme tilanne on hyvän hyvin erikoislaatuinen eh, finanssipoliittisesti, sillä olemme keskikokoinen pieni valtio, no suuri ehkä silloin, kun veronkierrosta puhutaan, ja tässä olemme kova kilpailija sitten Irlannille. Mutta tästä syntyy hieman oudenlaisia tilanteita. Jos katsoo vaikkapa ulkomaisia investointeja, niin Alankomaat ja Luxemburg ovat, muodostavat tässä vahvemman pohjan kuin Yhdysvallat. Ja sitten kun katsoo Irlantia, niin sen investoinnit ovat suuremmat Finnin suhteen kuin Saksan ja Ranskan. Ja tämä kertoo, että tässä on hyödynnetty mm, verosuunnittelua ja tässä todellakin papereita kierrätetään ympäri varsinaisista investoinnista. Tässä ei ole kyse, eikä välttämättä näin ollen todellisista työpaikoista. Ja tämä on huolen aiheenamme, on tärkeää, että päästään todellisiin toimiin, ja siihen juuri pyritään yhteisöveropohjan ehdotuksella. Eli tällaisia paperirakennelmia ja toisaalta sitten jäsenmaille kuitenkin tarjoutuu monia mahdollisuuksia. Omien toimien myötä voidaan edistää investointeja ja työpaikkojen syntymistä jatkossakin. Vaikka CCTP eh, olisikin olemassa, niin silti toiminta eh, varaa jää myöskin jäsenmaille. Ja eh, se on hyvä asia ja todellakin on mahdollista esimerkiksi esittää tässä poikkeusta eh, tutkimukselle ja kehitykselle. No, tässä kuitenkin tietty raja on tullut vastaan, mitä tulee toimintamahdollisuuksiin. Jos ajatellaan OECDn ensimmäistä eh, toimintasuunnitelmaa. Siinä puhuttiin nimenomaan digitaalisten palvelujen eh, verottamisesta. Se oli ensimmäisenä kohtana mukana. No johtiko se johonkin? Ei. Sitä lykättiin viisi vuotta ja perustettiin Task Force OECD siksi, että EU ja Yhdysvallat eivät onnistuneet sopimaan asiasta. No ei tietenkään amerikkalaiset yritykset, Applen, Facebookin, Googlen kantaiset yritykset. On ihan selvää, että Yhdysvallat ei halua, tänne joutuvat eh, verotuksen piiriin. Ja näin ollen asioissa ei voi edetä pelkästään OECDn puitteissa, vaan EUn on otettava tässä johtorooli. Ja jos mennään yhteisiin menettelyihin, niin silti verotuksellinen kilpailu on mahdollinen, mutta erityyppinen kuin nykyisellä. Niin ei enää puhuta tällaisista paperirakennelmista, vaan oikeista, todellisista toimijoista. Ja tältä pohjalta asioita tulisi tarkastella. Ja sitten vielä nostaisin esiin kaksi seikkaa. Ensinnäkin kirjanpitokysymykset, tilinpitokysymykset, CCCTV ei muutosta näihin ymmärtääkseni toisi. Standardit, kuitenkin kirjanpitostandardit ehkä sitten olisivat seuraavana vuorossa, jos ensin saataisiin tämä nyt esillä oleva asia vietyä eteenpäin. Täällä myös kynnyksistä puhuttiin. Euroopan parlamentti katsoisi, että olisi ehkä syytä hieman alentaa kynnystä ja näin huomioida myös ö, uskontatyyppiset toimintamallit. kommentoi veropohjaa ja sitten hyvän kommentin, jos täällä sanotaan, että arvioinnit, eh, niitä ei ole vielä saatettu päätökseen, ja että tälle syynä on se, että on varsin hankalaa saada Eh, Brysselin tieto eh, kaikista yksityiskohtaisista vaikutuksista. Ja todellakin tällaista yhteistyötä tarvitaan, jos halutaan saada eh, todellinen kuva mahdollisista vaikutuksista ja todellakin saadaan sitten ihan tarkat numerotiedot. Tähän tarvitaan hyvää yhteistyötä komission ja jäsenmaiden välillä ja tätä asiaa on vietävä eteenpäin. Ja varmasti tähän sitten mennään myöskin verohallinnoissa, mutta todellakin tässä tarvitaan parempaa yhteistyötä komission ja verohallintojen välillä. No, en nyt kommentoi erikseen kaikkia käytettyjä puheenvuoroja. Olen kuitenkin tehnyt niistä muistiinpanoja ja varmasti yksityiskohtiin mennään vielä myöhemmin, mutta omalta osaltani lämpimät kiitokset käydystä keskustelusta. Kiitoksia tästä tarjouksesta myöskin. Monet voivat siihen varmaan tarttua. Nyt sitten älään ole hyvä. Merci à tous les... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia keskustelijoita. Olemme kirjoittaneet ylös, mitä sanottiin, ja otamme tämän huomioon. Niin kuin monet täällä sanoivat ja Paul vielä muistutti, niin se mitä tässä tarvitaan ja mitä nyt puuttuu, ovat vaikutusarviointi, jotta voidaan räätälöidä nämä toimenpiteet ja ottaa selvää, mitä uudistukset, miten uudistukset vaikuttaisivat. Tähän mennessä olemme tukeutunut vain 2011 vaikutusarviointeihin ja sitten monet asiat taloudessa ovat muuttuneet. Monet ovat ottaneet esille toissijaisuusperiaatteen, mutta toissijaisuusperiaate ei järjestelmällisesti tarkoita sitä, että asiat pitää hoitaa kaikkein alhaisemmalla poliittisella ja hallinnollisella tasolla mikä on sopivin taso, kun neuvotellaan kaikkein suurimpien monikansallisten yritysten kanssa? Voiko joku maa samalla tasolla neuvotella monikaltaisen yrityksen kanssa, jonka liikevaihto on vaikka kymmenenkin kertainen verrattuna maan omaan bruttokansantuotteen. No eipä tietenkään. Jos joku, silloinhan tällaiset asiat pitää pikemminkin käsitellä yhdessä EU-ssa, varsinkin kun kyse näistä suurista talouden jättiläisistä. Minä kuuntelin todella valppaasti täällä kaikkia, myös kollegaamme Irlannista, O'Donnellia. Hän pyysi meitä tulemaan. Minä kyllä tulenkin, jos vain kutsutte. Tartun kaikkiin tilaisuuksiin käydä vierailulla Irlannissa. Kun hän sanoi, että Irlannin järjestelmä on täysin avoin, 12,5 prosenttia on äh, transparentti, niin kyllähän tässä nyt ikkumavaraa on. Kun komissio sanoi Irlannille, että teidän olisi pitänyt soveltaa 12,5 prosentin verokantaa Appleen ja Irlanti olisi vienyt tämän oikeuteen. Ja sitten kun herra Tim Cook pari vuotta sitten toi, puhui senaatissa USAssa. Siellä hän sanoi, että Apple oli malli veromaksaja USAssa, koska se maksaa voitosta, joita se tuottaa USA ja sanoi sitten jatkossa, että mitä tulee voittoihin muualla maailmassa 70 prosenttia sinä vuonna olivat Apple-voitot, niin silloin heillä on Irlannin kanssa sopimus, että ei tarvitse maksaa oikeastaan yhtään mitään, hän sanoi. Tätä me emme enää halua nähdä ja olemmekin iloisia uudistuksista, joita Irlannissa on viime vuosina tehty. Ne on poistettu tällainen kaksoisverohyvitys. Ja sitten herra Fiedler puhui siitä, vaikka hän suhtautui hiukan varautuneella tavalla tähän hankkeeseen, hän uskoi näkevänsä siinä jonkinlaisen Ranskan ja Saksan keksinnön, jotta hyödytettäisiin näiden maiden yrityksiä. Äh, Saksan yritykset ovat kyllä niin kilpailukykyisiä, että etteivät tällaisia veroetuja tarvitse. Ja meidän ykköshuolenamme ei suinkaan ole tämä puoli asiassa, vaan haluamme, että monikansalliset yritykset maksavat veronsa erityisesti äh, Amerikassa, mutta ei pelkästään, koska nyt ne väärinkäyttävät näitä mahdollisuuksia, joita niillä käytössään on joissakin EU-valtioissa. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka Facebook Facebookilla on 30 miljoonaa jäsentä Ranskassa, eikä maksa latinlatia veroa. Onko se normaalia? Tsekin tasavallassa on myös muutamia miljoonia, eikä sielläkään maksaa yhtään euroa veroja. Onko se normaali? Tämän tyyppisistä ongelmista nyt on kyse. Niitä yritämme korjata. No tietenkin ensivaiheessa tulee olemaan niitä maita, jotka menettävät verotuloja johtuen uudesta pohjan arvioinnista. Jotkut toiset taas voittavat tässä ja sen takia juuri tämä ajatus korvaus- tai hyvitysrahastosta. Ja sitten erityisesti herra Oprea ja muut sanovat, että tämä tuntui kiinnostavalta ajatukselta, mutta hän halusi siis paremmin yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten rahasto toimisi. Uskon, että sen pitäisi olla väliaikainen järjestely, varsinkin kun pitäisi sitten nähdä, mitä tässä tapahtuu, jotkut täällä sanoivatkin juuri ja ekonomistit ovat tehneet hienoja tutkimuksia asiasta. Kun verot vähenevät, se voi lisätä veromaksajien vaurautta, kun veroaste laskee. Sitten yhtäkkiä seuraavassa vaiheessa tämä voi lisätä verotuloja ja sitten nähdään kolmen, neljän, viiden vuoden kuluttua, ketkä tässä näitä voittajia ja taas häviäjiä ovat ja sen pohjalta sitten laaditaan kriteerit. Sitten vielä yksi asia lopuksi. Mitä tulee ö, jakoperusteisiin ja painotuksiin? Tässäkin kiinnitämme huomiota siihen, mitä eri osapuolet sanovat. Me haluamme estää tällaiset ö, kirjalaatikoyritykset esimerkiksi ja näin vero, verotuksessa jaossa pitää ottaa huomioon kriteerit, jotka liittyvät myyntiin, omaisuuseriin ja henkilöstöön. Ja haluaisimme lisätä vielä sitten tähän nämä henkilötiedot, joita kerätään tal- taloudellisessa tarkoituksessa. Jos on neljä kriteeriä, tämä on 25 prosenttia kaikissa jakotekijöissä. Näitähän voidaan vielä sitten korjata, voidaan ottaa tarkistuksia vastaan, jotta otetaan huomioon erityispiirteet erityyppisessä taloudellisessa toiminnassa tai eri maissa. Haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia puhujamme ja olemme Paulin kanssa kiinnittäneet tarkasti huomiota siihen, mitä täällä on sanottu, ja haluamme jatkossakin harjoittaa tällaista vuoropuhelua, ja tietenkin, tietenkin mielellämme tulemme myös vierailemaan teidän maissanne. Kiitos Alan. Haluaisin näin lopuksi No en tai puhua Applesta, Googlesta tai muustakaan. Olkaa huoleti. Totesin, että tarkistuksia on jo tehty. Tarkistuksen käsittelemään 6. marraskuuta. Ekon valiokunta äänestää 4. joulukuuta ja täysistuntoon tämä viedään olettaakseni tammikuussa. Nyt haluaisin kiittää erittäin korkeaa tasoisesta kurinalaisuudesta, joka myötä vaikutti siihen, että kokous oli suuri menestys. Tiedän, että on uskomattoman monimutkaista käsitellä tällaisia aiheita. Meidän täytyy pitää mielemme avoimina ja pyrkiä löytämään hyviä ratkaisuja. Lopuksi toteaisin vielä, että seuraava talousvaliokunnan kokous on maanantaina 16. lokakuuta kello kolmelta iltapäivällä. Toivotan teille oikein mukavaa iltaa vielä Brysselissä ja toivon mukaan näemme vielä toisemme toiste, joko tällaisessa muodostelmassa tai joissakin muissa ympyrässä. Kiitos.